Possiamo dare inizio? Köstingerille. Onnittelut. E poi desideravo anche salutare. Ja sitten tervehdin myöskin maidon tuottajia Paiderveen alueelta. He eivät vielä ole paikalla. No sitten, kun he tulevat, niin ilmoittakaa minulle, niin tervehdimme heitä. Siis maidon tuottajista on kyse. Ja grappan tuottajista. No niin, sitten aloitamme ensimmäisestä kohdasta esityslistan hyväksyminen. Jos huomioita ei ole, voimme katsoa esityslistan hyväksytyksi. Ja minulla on ilo ilmoittaa, että tänään tulkkaus on saatavana kaikilla kielillä, jotka ovat käytössä tässä valiokunnassa. No niin. Sitten kohta kaksi. Pöytäkirjeen hyväksyminen 26. syyskuuta, 5. ja 6. lokakuuta sekä 12. lokakuuta pidetyistä kokouksista. Jos ei ole huomioita kokouksen loppuun mennessä, niin myöskin nämä pöytäkirjat voidaan katsoa hyväksytyiksi. Kohta kolme. Tämänpäiväinen kokous menee internettiin. Ja sitten muistuttaisin vielä, että huomenna iltapäivällä puheenjohtajavaltio Puola yhteistyössä meidän valiokuntamme kanssa, mutta tämä on kuitenkin Puolan aloite, järjestää kuulemisen täällä parlamentissa 2Q2 salissa, eli siis täällä. Mukana on hyvin paljon järjestöjä, jotka Puola on kutsunut. Ja me avustamme siis Puolaa, mutta tämän takana on siis ministeri Marek Czavinski ja valtio Puola. Täällä on hyvin paljon järjestöjä paikalla ja varmaan pelkästään esittelijät voivat käyttää puheenvuoron, mutta täytyy sitten katsoa, onko sitten aikaa ja mahdollisuuksia myöskin muiden kollegoiden käyttää puheenvuoro. Mutta tämä on siis puheenjohtajavaltio Puolan aloite. Me avustamme heitä ja siellä on valtavasti järjestöjä, esimerkiksi nuoria viljelijöitä, osuuskuntia ja niin edelleen, eli hyvin paljon vieraita. Eli huomenna iltapäivällä. Jos vielä nämä maidon tuottajat eivät ole saapuneet, eivät ilmeisesti. No sitten siirrymme kohtaan neljä. Se on tärkeä kohta nyt tänäisessä esityslistassa. Komission ja keskustelu yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta koskevassa vaikutusten arvioinnissa käsitellyistä tietyistä aiheista. Hyvät kollegat, ensimmäinen asia esityslistalla tietysti liittyy YMPn uudistamiseen. Ja tänään komissio esittelee tiettyjä osia vaikutusten arvioinnista, ja luonnollisesti vastaa kysymyksiin ja huomioihin, joita teillä on esitettävänä. Käsitellyt aiheet, niin täällä on pääjohtaja on Jotis ja muiden ystävien kanssa, en tiedä, ovatko Baskojakin muut siellä, niin terve vaan. Eli nämä kohdat ovat vihertäminen, maksujen uudistaminen ja myöskin etukelpoisuus – suorien maksujen vähittäinen katto ja sitten riskihallinnan välinekirjo. Ja on Aniotis ja muut Agri-pääosaston edustajat esittelevät tätä ja käynnistämme tämän keskustelun heti ja katsomme, kuka haluaa käyttää puheenvuoron. Eli tässä on silloin 20 aikaa tähän esittelyyn ja varmastikin kollegoilla on tähän asiaan paljon kysymyksiä. Eli maatalouden pääosastolla on nyt puheenvuoro. Thank you, Chairman. Eh, thanks. Kiitos puheenjohtaja. Niin halusin vielä tervehtiä. Siis nyt kaikki ovat saapuneet. Eli täällä on yli 40 tuottajaa Pajerveen alueelta. Ja haluaisin toivottaa heidät tervetulleeksi ja kiittää heitä läsnäolosta. Mark Tarabella on heidät kutsunut tänne. Eli kiitoksia ja tervetuloa kaikille. Ja nyt sitten taas ole hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Koska aika on vähän, en puhu pitkään. Se, mitä teille esittelen tänään, on yhteenveto kahdesta tutkimuksesta, joka, jotka toimitettiin neuvoston maatalousalan erityiskomitealle. Ensinnäkin tarkastellaan institutionaalisia seikkoja ja toisaalta markkinanäkymiä. Alta markkinanäkymistä, koska tässä on mukana jotakin uusia elementtejä sen lisäksi kuin mitä aiemmin on todettu markkinäkymistä vuoteen 2020. Kerron tutkimuksen tärkeimmistä tuloksista yhteenvedonomaisesti. Tämä tietystikin vaikuttaa keskusteluihin tulevista toimenpiteistä. Toisessa osassa keskityn joinkin seikkoihin liittyvät vaikutusarvioihin, erityisestikin niihin seikkoihin, jotka tässä tutkimuksessa mainittiin. Selvennykseksi näin heti kättelyssä toteaisin, että vaikutusarvioissa ei tarkasteltu vain ja ainoastaan vaihtoehtoja, joita esitettiin, vaan meillä oli lukuisia vaihtoehtoja ja näiden vaihtoehtojen pohjalta sitten toimittiin, mutta tämä ei mene yksi yhteen vaihtoehtojen kanssa. Markkinäkemistä ensin. Tänä vuonna on havaittu ero viime vuoteen. Keskipitkän aikavälin ennusteita alettiin antaa sen jälkeen, kun OECD ja FAO olivat antaneet omat ennusteensa joten Euroopan unionissa kesällä kerätty sato ja nyt myöhempi sato pohjoiselta pallon puoliskolta on tämä tutkittu ja sitten on tehty tämä EUn tutkimus markkinäkymistä. G20-maiden kokouksissa on pyritty lisäämään tiedonsaannin avoimuutta maailmanmarkkinoista. markkinoista ja näin on tehty tässäkin esityksessä. Lopuksi toteaisin, että on käytetty viimeaikaisempia makrotalousennusteita hyväksemme. Nämä on saatu DG ECFin pääosastolta, nämä tiedot, mutta myöskin muista lähteistä. Nämä muut ennusteet ovat pidempi aikaisia kuin DG ECFinin ennusteet. Tästä kaaviosta nähdään ero taloudellisessa tilanteessa taloudellisesta tilanteesta tapahtunut ero. Tässä on ennustettu PKTn kasvu. PKTn kasvu maaliskuusta 2008. Sitten tässä näkyy talouskriisi ja sitten keltaisen viimeaikaisimmat ennusteet ja sitten sinisellä, mitä oletettiin tapahtuvan ja oranssilla se, mitä käytännössä tapahtui. Ennusteissa tapahtuneet erot tietystikin ovat vaikuttaneet maataloustuotteiden sekä tarjontaan että kysyntään. Suurin ero tässä ennusteessa on peräisin muusta lähteestä. Tässä nähdään maailman hintojen heilahtelut maataloustuotteiden osalta. Tässä on tarkasteltu energiaa ja lannoitteita. Tämä on Maailmanpankin indeksi. Tässä on suhteellisen tasaista vuodesta 2006 vuoteen 2004, sitten hyvin dramaattinen nousu kaikissa hinnoissa maatalouspuolella. Nousu on yli 60 prosenttia maataloustuotteissa. Lannoitteita kolme kertaa niin paljon ja energiaa on kasvanut kuusi kertaa niin paljon hinnaltaan ja heilahtelu on lisääntynyt ja hinnat kulkevat käsi kädessä tai alas. Tämä indikaattori osoittaa, miten maatalouspuolella näihin haasteisiin vastaamisesta on tullut yhä vaikeampaa, ja kun tarkastellaan maataloustuotteiden hintoja tai tarvittavien tavaroiden hintoja, tässä voidaan aloittaa, että markkinahinnat eivät merkitse kovinkaan suurta roolia vaan mikä on tärkeimmässä asemassa on kustannus ja tarve mukauttaa maataloutta niihin haasteisiin. Yksi suuri ero, joka nyt havaitaan kysyntäpuolella viljan kohdalla, on kuvattu tässä kaaviossa, mikä tarkastellaan tuontia ja vientiä ja ennusteita näiden osalta, ne tulevat pysymään suurin piirtein samalla tasolla kuin tänä päivänä. Mitään suuren suuria muutoksia ei tule myöskään rehujen puolelle taikka silloinkin, kun on kyse muusta kuin rehuksi käytettävästä, rehu, rehuksi tuotettavasta viljasta. Ja sitten biopolttoaineet on tässä kohta myöskin. Tilanne on samantyyppinen kuin Yhdysvalloissa pari vuotta sitten. Sitten peltokasvit. Biopolttoaineet ovat esimerkiksi tässä asemassa ja hinnat pysymään suhteellisen korkeana. EUn sadon kasvu on ollut hitaampaa kuin muilla kilpailevilla alueilla, koska tietystikin EU-ssa tuotos on taikka sato on suurempaa kuin monilla, monissa muissa paikoissa. Maissi ja vehnä edelleenkin lisäävät osuuttaan suhteessa muihin peltokasveihin, öljykasvien siemenet, kasvat myöskin muut merkitykseltä, mutta hitaammin, ja sokeriruoko, sokeriruoan kasvu myöskin tulee kasvamaan. Brasiliassa viljelty sokeriruoko käytetään pikemminkin autojen polttoaineeksi, joten tämä ei vaikuta sinänsä hintoihin enempää kuin viime vuosinakaan. Sitten lihan puolella kysyntä kasvaa jatkuvasti ja tämä vaikuttaa maailman ennusteihin. EUn sisällä lihan kysyntä on tasaista. Odotamme, että olemme esimerkiksi sianlihan ja siipikarjanlihan osalta nettoviejä tulevien vuosien aikana vielä. Siipikarjan alalla on oltu vaikeuksia aiemmin. Sitten lisäarvo esimerkiksi maitoalalla ja maiton tuotantopuolella ja vientipotentiaali on edenkin hyvällä tolalla. Tosin meidän osuutemme maailman viennistä on vähentynyt kokonaisvaltainen kuva ennusteista oli tässä. Ja sitten kun tarkastellaan tätä prosessia, 20 pääosastoa komission puolella osallistui tähän työryhmätyöhön, jota tehtiin huhtikuusta 2010 aina kesäkuuhun 2011. Me kuulimme laajalti eri osapuolia, saimme yli 517 vastausta kyselyihin ja yleisesti ottaen katsottiin, että tarvitsemme vahvaa maatalouspolitiikkaa, joka perustuu kahdelle pilarille. Keskitty, haluttiin keskittyä siihen, että kohdennetaan tuet, par, toimet paremmin, viher, viherytetään maatalouspolitiikkaa ja paremmin, paremmin integroidaan muuhun politiikkaan. Mitä meteorologiaan tulee? Käytimme sisäisiä analyysejä hyväksemme sekä makrotaloudellisia että alakohtaisia analyysejä. Meillä oli myöskin kansainvälisiä työryhmiä, eli workshoppeja, joissa tarkasteltiin markkinamuustekijöitä. Mukana oli taloustieteilijöitä, esimerkiksi FAOsta, Maailmanpankista ja muista kansainvälisistä järjestöistä. Tässä ohjausryhmässä oli mukana kollegoita myöskin muista pääosastoista, komissiosta ja myöskin yhteinen tutkimuskeskus Sevillässä teki talouteen ja näkymiin liittyviä tutkimuksia. Lisäksi saimme ulkoisia tutkimuksia liittyvät maatalouspolitiikan käynnitä yksityiskohtaisesti lävitse näitä uudistustavoitteita, esimerkiksi tuottavuutta, ympäristö- ja ilmastonmuutostoimia, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Nämä ovat mittapuita, joiden valossa me arvioimme eri vaihtoehtoja. Tässä on kolme skenaari, skenaariota, ensin mukautus. Mukautus perustuu siihen, että meidän täytyy tunnustaa se, että tärkein politiikan epäonnistumisen johtanut tekijä on ollut se, että tuki on jakautunut epäkelvolla tavalla. Nyt halutaan enemmän tasa-arvoisuutta suorien tulotukiin esimerkiksi. Toinen vaihtoehto, jota kutsumme nimellä integraatio, pitää sisällään viherryttämiselementit ensimmäisessä pilarissa. Nämä ovat komission ehdotuksen ytimessä nämä toimet. Ja keskustelun aluksi esitettiin vielä yksi ehdotus, joka sai hyvin paljon huomiota, eli uudelleen keskittäminen. Eli mikäli ennuste on, että maataloushinnat nousevat korkealle, katsotaan, että ei tarvita tulotukia. Ja sen vuoksi suorat maksut pitää ajaa alas ja osa rahasta pitää antaa takaisin veromaksajille ja maaseudun kehittämiseen ja maatalouden, maaseudun y- ympäristötoimiin. Input-kustannukset ovat kuitenkin kasvaneet enemmän kuin oli arvattu, joten tämä vaihtoehto on nyt vähemmän relevantti kuin aiemmin. Me arvioimme näitä eri vaihtoehtoja. Liitteestä näette joitakin arvioita, mutta tässä on tällainen kokonaisvaltainen kaavakuva tavoitteista. Ensinnäkin uudelleen keskittäminen samalla kun pyritään pitämään yllä kilpailukykyä kaikkiin kilpailukykyisimmillä alueilla. Tämä johtaisi siihen, että vähemmän kilpailukykyisillä alueilla olisi huonompi tilanne. Tarvitaan tasapainoisia tuloksia, mutta ja tasapainosta alueellista kehitystä, mutta tästä tulee myöskin hallinnollisia kustannuksia ja muita kustannuksia. Mitä tulee sitten uudelleen jako skenaarioon? Tässä on keskityt kahteen seikkaan. Ensinnäkin perusteet suorille tulotuille. Tulotuet on annettu kunnollisen tulotason ylläpitämiseksi ja yhteisen hyvän säilyttämiseksi. Ja kun tarkastellaan hehtaarikohtaisesti tulotukia, voidaan keskittyä joko taloudellisiin tai ympäristöllisiin kriteereihin näitä tukia jaettaessa. Yksi tällainen vaihtoehto olisi se, jonka näette tästä kaaviosta sinisellä pylvällä on merkitty nykyiset tuet per hehtaari. Ja suora viiva on tämä EUn keskitaso, joka tässä on kuvattuna. Ja mitä tästä nyt havaitaan? tällaisella pisteviivalla jäsenvaltion välillä, on se, missä tilanteessa jäsenvaltiot olisivat, mikäli suuret tulotuet perustuisivat kriteereihin, joita on tarkasteltu kaksi kolmasosaa BKT-kriteereitä ja yksi kolmasosa sit olisi lisäarvoa, joka tulee maataloussektorille. Mikäli olisi monimutkaisempi järjestelmä, joka perustuu ympäristökriteereihin, silloin kuva näyttäisi tältä. Tämä on hyvinkin erilainen kuin aiempi kaavio. Tästä avaitaan, että tulojen jakaminen jäsenvaltioiden kesken muuttuisi. Liitteessä on paljon tarkempi kaavio vielä. Tässä on käytetty eri kriteereitä ja tapa, jolla tuet on määritelty per jäsenvaltio, johtavat siihen johtopäätökseen, että tämä ainakin päädymme siihen johtopäätökseen, olisi vaikeaa tai mahdotonta jopa päästä objektiiviseen tulojen jakoon tai tuen jakoon. Siksi otimme, omaksuimme hieman pragmaattisemman lähestymistavan, joka perustuu EUn keskitason. Asetimme tämän tavoitteeksi, kun pyritään kuromaan umpeen tämän tasan ja 90 prosenttisen tason välillä. Ja yksi kolmasosa maatalouspolitiikasta kuluisi tähän. Ei mikään salaisuus, että tästä Tästä on 90 prosenttia EUn keskitasosta. Voi hyvin kuvitella, että tästä on hyvin paljon keskustelua vielä, mutta tämä perustuu siihen, että tuen ei pitäisi perustua pelkästään siihen, mitä tapahtuu maatalouspolitiikan ykköspilarissa, vaan pitäisi ottaa paljon enemmän huomioon muitakin seikkoja, katsoa tilannetta laajemmin eri jäsenvaltioissa ja koko yhteisön talousarvion kannalta sitten viherryttämisestä. Olemme tarkastaneet hyvinkin yksityiskohtaisesti eri ympäristötoimien kustannuksia, olettaen, että jokaisella alueella, jotka on muodostettu, meillä on ollut näytteenoton pohjana 80 000 maatilaa. teemme olettamuksen, että jokaisella maatilalla olisi joitakin näistä toimista käytössä. Olemme arvioineet, että ensinnäkin Kustannuksia voidaan tarkastaa sitä, minkälainen osa maatiloille tulisi näistä ympäristötoimista kontolle. 80 prosenttia maatiloista joutuisi kantamaan joitakin kustannuksia näistä. Irlanti tästä on jälkijunassa, koska siellä on hyvin paljon pysyvää laidunmaata, joten mitään suurta muutosta ei sinne ole tulossa. Sitten laskimme vierustamisen keskiarvokustannukset per jäsenvaltio. Tässä on mukaan laskettuna Green Cover-vaihtoehto, joka loppujen lopuksi hylättiin, koska valvonta puolella olisi erittäin vaikea tätä pistää täytäntöön. Keskiarvokustannukset per hehtaari viherryttämistä olisivat 33 euroa, mikäli otetaan huomioon kaikki potentiaalisesti valintakelpoiset alueet ja 30, 41 euroa, mikäli keskityttäisiin vain niin maatiloihin, joiden on pakko tehdä jotain. Mutta keskiarvo vaihtelee hyvin paljon sekä jäsenvaltioiden sisällä että, tai jäsenvaltioiden välillä että erityyppisen tuotannon osalta. Jotain hämmennystä oli jo syntynyt joistakin näistä tutkimustuloksista, joita tähtien tämmenestä Tietystikin taustalla on tilanteen monimutkaisuus. Kustannukset, jotka koituvat esimerkiksi ekologisesti keskitetystä toimista, toimista keskitystoimista tietyllä alueella, esimerkiksi kustannukset per hehtaari, tämä pitää laskea, eli yli 160 euroa per hehtaari ja sitten keskiarvokustannukset laskettuna ovat miltei 6 euroa, koska puolet alueesta ei joudu tekemään mitään. Ja kaikki nämä alueet täytyy ottaa kuitenkin mukaan kokonaiskuvan. Tässä on Euroopan unionin kartta. Tästä ilmenee alueellinen jakautuminen tällaisten kustannusten osalta. Mitä vihreämpi väri, sitä korkeammat kustannukset. Tummin vihreä alue merkitsee sitä, että kustannukset ovat yli 50 euroa per hehtaari. Sitten mikä on tarkasteltu pientilallisia. Tämä johtuu siitä, että haluaisimme varmistaa sen, että ylimääräiset kustannukset eivät millään tavalla vaikeuta pientilallisten pääsyä yksinkertaistetumman järjestelmän piiriin. Maatilojen koko vaihtelee suuresti maiden välillä. Tämä näkyy vihreinä pylväinä. Suora viiva tässä oikealla ilmaisi, kuinka monta tilaa, kuinka monta prosenttia tilaa, tiloista on alle viiden hehtaarin kokoisia. Seuraava kaavio puolestaan ilmaisee varen jakautumisen pientilallisten osalta, mikäli jäsenvaltioiden kokonaisbudjetti olisi 5 prosenttia budjetista. Vaalean sinisellä on merkitty tuensaajien osuus sellaista, jotka ovat alle kynnyksen etumelmalla on merkitty. määrä, joka tarvittaisiin. Latvian jälkeen tässä on Viro. Kaikki, jotka Latviasta vasemmalle, ovat tuhannen euron luokkaa per pien tilallinen ja 5 prosentin kynnysmerkillä käytetään jäsenvaltiot, jotka ovat Latviasta oikealle, Virosta eteenpäin, saadaan Tämä selittää, miksi loppujen lopuksi teimme sen ehdotuksen, jonka teimme. Nostimme tämän kynnyksen 10 prosenttiin. Tämä vastaa sen, että jäsenvaltiot voivat halutessa mennä korkeammalle tasolle. En oikeastaan olisi sanoa enempää, koska aika on vähän, mutta ilomielin vastaan yksityiskohtaisiinkin kysymyksiin, mikä teillä niitä on, joko tänään tai sitten joskus toista. Jätin teille myöskin liitteen tiedoksi. Siitä saa tarkempaa tietoa vielä esitykseni tueksi. Grazie. Credo che ci sta... Kiitoksia. Tässä on aika paljon keskustelun aihetta. Täällä on jo puheenvuoropyyntöjä aika paljon. Eli lähdemme heti antamaan puheenvuoroja Ensin varapuheenjohtaja Nikolescu ja sen jälkeen muut kollegat. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä puheenvuorosta. Sanoisin, että meidän valiokuntamme ei halua olla sivussa, parlamentti ei halua olla sivussa. Olemme jo ilmaisseet kantamme, mitä tulee siihen, mitä haluaisimme saavuttaa YMPssä tulevaisuudessa. Parlamentti toivoo enemmän tasapuolisuutta, mitä tulee suoriin tukiin jäsenmaissa. Minä olen yksinkertaisesti sitä mieltä, että tämä komission ehdotus ei ole hyväksyttävissä. Meidän mielipiteitämme ei ole huomioon ja tässä ei ole todellakaan syitä tällaisille päätöksille olemassa. Romania ei voi hyväksyä tällaista ehdotusta ja samaan aikaan uskon, että me teemme kaksi pyyntöä. Ensinnäkin se, että toimeenpano kausi olisi lyhyempi, raja olisi kaksi, vuosi 2012 eikä 2015, jotta voisimme olla tasa-arvoisessa asemassa muiden jäsenmaiden kanssa. Romania voi, Romania voi olla tärkeä maataloustuotteiden tuottaja Euroopassa, mutta sitä pitää kohdella oikein, jotta tämä olisi mahdollista. En usko, että voimme tätä ehdotusta hyväksyä. Ei ole mitään objektiivisia syitä tälle muutokselle. Siksi me odotamme lisätietoja komissiolta. Miten on mahdollista, että päädymme tällaisiin lukuihin ja tällaiseen ehdotukseen? Kiitoksia. Grazie, vicepresidente Niculesco. Kiitoksia. Sitten Patron Neves. Muito obrigada, senhor presidente. Permita-me primeiramente que acentue o facto... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että tänään täällä on nyt 25 Portugalin maatalousjärjestön johtajaa, eli koko alan tärkeimmät edustajat Portugalista. Ja he ovat täällä, koska maatalouden tulevaisuus kaikissa jäsenvaltioissa on nyt vaakalaudalla. Ja tulevaisuus on vaakalaudalla, koska suoraan sanottuna katson, että komissio ei ole pitänyt kiinni tärkeästä lupauksestaan, eli siitä, että olisi parempaa tasa-arvoisuutta ja tasapuolisuutta. Minä en sitä kuitenkaan tässä ehdotuksessa näe. Lisäksi sanoisin, että olemme puhuneet siitä, että meidän pitää mukauttaa maataloutta markkinoille – olemme korostaneet, että EUn tuottavuus on heikompaa kuin muilla alueilla. Muilla alueilla on enemmän kasvua kuin Euroopassa ja tiedämme, että EUssa on myöskin enemmän sääntöjä noudatettavana, sääntöjä, jotka maksavat. Ja meillä on markkinat, jotka ovat hyvin vastaanottavaisia kolmansien maiden tuonnille. Eli tässä puhutaan nyt tukien uudelleenjakamisesta, ja mielestäni on hyvin hankala ymmärtää, missä voitaisiin puhua tasapuolisuudesta. Esimerkiksi Portugalin osalta voin nähdä, että olemme täysin samassa tilanteessa kuin tähän mennessä, eli siellä 24 Euroopassa. 250 euroa per hehtaari ja Portugalissa se oli vain 173 ja olemme siellä, edelleen siellä 24. Enkä tiedä, miten on mahdollista, että tällä tavalla voidaan lisätä kilpailukykyä tiettyjen, tiettyihin maihin verrattuna, jotka jatkuvasti saavat enemmän kuin toiset. Se, mitä nyt komissio on ehdottanut vuonna 2004 Portugalin osalta, lisäys oli noin 3 prosenttia – No sitten vihertäminen. Mehän kaikki tiedämme, mitä pitää tehdä ja että meidän pitää jatkaa tälle tielle, mutta näitä toimia pitää myöskin sopeuttaa 27 jäsenvaltioon. Ja on hyvin vaikea ymmärtää, että ratkaisuja, joita voitaisiin ottaa käyttöön vihertämisen osalta, esimerkiksi kastelu, sitä ei ole otettu tähän mukaan. Myöskin on toimia, jotka ovat paljon hyödyllisempiä pohjoisille maille kuin eteläisille. Eteläiset maat, eteläiset maat eivät ole vihertämisasioissa samalla tasolla kuin pohjoiset. Joissain Etelä-Euroopan maissa on aavikoitumista ja sillä tarvitaan epätoivoisesti kastelujärjestelmiä. Kyse ei ole pelkästään veden haaskaamisesta, mutta usein se on ainoa tapa, jotta pystymme ruokkimaan – tai kastelemaan kasveja, helmiä ja vihanneksia. No sitten lukuisista kohdista tämä mukauttaminen. Meillä on nyt ehdotus, jonka mukaan toisesta ensimmäisestä pilarista olisi 5 prosenttia ja toisesta kolmannesta onkin vain 10 prosenttia. Tässä on nyt tällaisia epäjohdonmukaisuuksia jotka saavat meidät pelkäämään tätä ehdotusta. Ja se oli ainoa asia. Myöskin jäsenvaltioissa 40 prosenttia kaikista suorista tuista on jaettu vuoteen 2014 asti, mutta komissio haluaisi lähentää näitä vuonna 2029. Eli tästä puuttuu nyt tasapuolisuutta. Meidän täytyy tehdä uudistus joka on todellinen uudistus eikä pelkkää silmänlumetta. EUn pitäisi olla maatalousasioissa itseriittoinen ja meidän pitää olla myöskin kilpailukykyisiä muiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Hoisling ja sitten McInnes. Ja, ich hätte einige Fragen. Minulla olisi joitakin kysymyksiä. Tietenkin voi kysyä, mistä kaikki tiedot ovat peräisin. Tietystikin voidaan ennustaa tulevaa, jotta eri tekijät huomioon, jotka on annettu ulkoapäin, esimerkiksi biopolttoaineet ja maisin viljely. Tietystikin tämä on sellaista kehitystä, joka vaikuttaa moniin muihinkin politiikan aloihin. Ei tällaista voi ennalta määrätä Euroopan talouteen tai toimintaan vaikuttaa ulkopuoliskin tekijöitä. Toinen seikka, Jäsenvaltioiden sisälläkin on historiallisia syitä sille, miksi jäsenvaltioiden sisällä ja kesken tilanne on jakautunut sellaisella tavalla kuin on, miksi on olemassa eri tilanteita esimerkiksi maatilojen koon suhteen, joissakin on pienempiä, joissakin suurempia maatiloja. Tähän on historiallisia syitä. Tähän sitäkään nyt tässä voida mennä. Minua hämmästyttää se, että kun te puhutte kesänoinnista, olen tietystikin viittanut kesänoiden ekologiseen vaikutukseen. Äh, ja äh, muutoin äh, Komissio on esittänyt asiat hieman eri järjestyksessä, mutta nyt tästä, tästä tarkastellaan tuottavuuden lisäämistä, kilpailukyvyn lisäämistä ja muita tavoitteita. Ja sitten muut tavoitteet ovat vasta sitten kaukana perässä. Onko tässä nyt on suuntaus kohti maailmanmarkkinoita vai onko meillä jotakin muita poliittisia tavoitteita, kun me uudistamme? Ehkä jotakin muita tekijöitä pitäisi tässä työdä, tuoda etualalle, muita tavoitteita. teki, ihan kilpailukykyä. Tietysti kilpailukyky on hyvä tavoite, mutta ei se voi keskeinen, tärkein tavoite olla. Be, va bene. McGuinness. Kiitoksia. Sitten McGuinness. Ja sitten Reimers. Uh, thank you, Chairman. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission edustajille tässä hyvin tarkasta puheenvuorosta. Minä luin myöskin tekstin joka liittyy näihin kappaleisiin. Ja tämä on varmastikin vasta alustava keskustelu. Tässä on paljon yksityiskohtia ja maatalousnäkökulmasta tämä on erittäin mielenkiintoinen. Pyrin arvioimaan mahdollisia vaikutuksia. Olen tyytyväinen siihen, että vaikutusten arviointi käsittelee vaikutuksia maanviljelijöille. Tuotteiden hinnat saattavat nousta, mutta me pyrimme tukemaan maanviljelijöitä tulotuilla. Minulla on kysymys liittyen kansallisiin kattoihin. Portugali, Romania ja Latvia esittivät tämän kysymyksen jo. Haluaisin myöskin puhua tämän parlamentin roolista, sillä vaikuttaa siltä, että paljon yksityiskohtia on jätetty delegoituihin säädöksiin, mitä tulee näihin suoriin tulotukiin. Ja haluaisin hiukan selvennyksiä liittyen siihen, mikä tämän parlamentin rooli on, ei vain uudelleenjaon suhteen jäsenmaiden välillä, mutta myöskin parlamentin roolin suhteen. Tämä on mielestäni tärkeää. Myöskin mitä tulee vaikutusten arviointiin, meidän ei pitäisi rajoittaa itseämme olemassa olevaan tilanteeseen, sillä pyrimme saamaan maanviljelijät tekemään paljon enemmän ympäristön eteen, mutta meidän pitäisi tunnustaa se tosiasia, että markkinat eivät siitä heille maksa. Me pyrimme tätä ongelmaa ratkaisemaan ja komissio voisi tässä kommentoida, kuinka realistinen tämä ajatus on. Sitten haluaisin lisätä, mitä tulee vihertämiseen. Olen puhunut tästä ennenkin omassa maassani ilmeisesti. Tämä ei tule olemaan suuri kysymys, mutta meillä tulee olemaan paljon keskustelua tästä. Meidän pitää olla tietoisia tästä valiokunnassa. Tämä tulee vaikuttamaan moniin ehdotuksiin. Olen keskustellut jäsenmaiden edustajien kanssa ja olen hyvin huolissani tässä auditoijien roolista heidän toimintatavoistaan ja tämän prosessin salailuonteesta. Me emme tiedä, kuinka se toimii. Meidän pitäisi tuntea se hiukan paremmin, sillä voimme kuvitella, että nämä tarkastukset ovat meidän äh, toimivaltamme ulkopuolella, mutta on asioita, jotka koskettavat meitä parlamentin jäseninä. Läpinäkyvämpi prosessi tekisi meille mahdolliseksi nähdä, kuinka se toimii jokaisella askelmalla, ei vain viimeisissä portaissa. Me emme ole edes nyt aikataulussa. Käsittelimme vielä vuoden 2006 tietoja ja olen juuri saanut tiedon, että suorat tuet, suorat tulotulot tuovat lisäämään byrokratiaa ja lisäämään vaikeuksia maanviljelijöille ja jäsenmaille, jäsenmaiden viranomaisille, ja olen täysin tätä vastaan. Me tulemme sitä vastustamaan ja hylkäämään sen jokaisella askelmalla, kunnes komissio tunnustaa, että tässä kyseessä on todellinen vakava ongelma. Molto bene, grazie. Kiitoksia sitten Reimers ja että... Ich habe eigentlich nur zwei kleine Kiitoksia. Pari pientä kohtaa, joista haluaisin kysyä. Vihertämisestä. Onko tässä tutkimuksessa mietitty, mitä tapahtuu, jos monet tai harvat viljelijät kieltäytyvät siitä, koska he eivät ole kilpailukykyisiä tai se on liian byrokraattista? Ja sitten toinen kysymys. On puhuttu siitä, että on tutkittu vihertämisen kustannuksia ja miten on laskettu esimerkiksi mahdollisia voittota, voiton menetyksiä. Sehän on eri asia viljelijälle kuin meille täällä poliittisessa keskustelussa. Siinä kaikki, kiitos. Grazie Britta, onorevole Kiitoksia Kalniitte ja sitten Jaar. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin yhtyä edellisiin puhujiin ja sanoa, että kun sain tämän komission tekemän ehdotuksen kesäkuun lopulla, olin hyvin hämmästynyt. Me täällä agrivaliokunnassa olemme tehneet ankarasti työtä poliittisten suuntaviivojen hyväksi. olimme hyväksyneet myöskin kaksi päätöslauselmaa. Me pystyimme pääsemään tietyn tasoisiin kompromisseihin, jotka käytännössä kaikki, miltei kaikki jäsenet pystyvät hyväksymään valiokunnassamme. Siksi haluaisin painottaa jälleen kerran seikka, joka on minun maani kannalta erittäin tärkeä ja nähdäkseni monen muunkin maan kannalta. Ensinnäkin se, että oikeudenmukaisuusperiaate täytyy muistaa silloin, kun jaetaan suoria tulotukia ja muita varoja maataloutta varten. Toiseksi sovittiin, että uudistuksen täytyy perustua objektiivisille kriteereille. Ei siihen, että on tietty summa rahaa ja sitten keksitään jonkinlainen kaava, jolla tämä jaetaan siten, että suurin piirtein otetaan huomioon tarpeet. Kolmanneksi sovittiin, että saadaan aikaan jonkinlainen kohtuullinen siirtymäaika. Tämä oli se kompromissi tai muotoilihan päästiin yhteistyössä muiden kanssa. No monia kysymyksiä nyt näistä seikoista, ensinnäkin suorista tuista. Kun uusi jäsenvaltio liittyy unioniin ja kun meidät pakotettiin hyväksymään ehdotukset ja periaate ota tai jätä. Me sanottiin, että saamme pikkuhiljaa vuoteen 2013 mennessä suoria tulotukia, jotka perustuvat historiallisille viitearvoille, jotka ovat peräisin 90-luvun puolivälistä. Nyt komission tekemä ehdotus jakaa rahaa sellaisella tavalla, että perustana ovat samat historialliset tiedot, mitä on vain mukautettu. Minun mielestäni tämä on täysin käsittämätöntä. Emme voi tällaista hyväksyä, koska nyt on kulunut 20 vuotta, ehkä joskus jopa 30 vuotta siitä, kun Berliinin muuri murtui. Täällä käytetään edelleen samoja viitearvoja. Ja samalla halutaan mukauttaa, saada mukautusta kohti uudenaikaista, modernia, eurooppalaista maatalouspolitiikkaa. Hämmästyksekseni havaitsen, että minun maani Latvia saa suoria tulotukia vuonna 2020 suurin piirtein 54 prosenttia EUn keskitasosta. Tällaista emme voi hyväksyä. Enkä voi tätä millään tavalla perustella latvialaisille. Ei kukaan tätä voi hyväksyä. Kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Miksi periaate, joka oli agrivalikunnan hyväksymässä päätöslauselmassa, on nyt hylätty me katsoimme, että täytyy olla jonkinlainen katto, jonkinlainen alin taso määriteltynä kutakin viljelijää kohti. Minkälaisia vaikutuksia on siitä, että tuki vaihteli 120 eurosta 80 euroon per hehtaari. Latviassa tämä tarkoitti seitsemälle vuodelle noin 700 miljoonaa. Hyvin vähän rahaa tarvittaisiin oikeudenmukaisuuden ja laadukkuuden varmistamiseksi maatalouspolitiikassa Euroopan unionissa, joten en usko, että me tarvitsemme tällaista uudistusta, joka heti alkumetreistään lähtien johtaa uusiin neuvottelukierroksiin ja seuraavaan uudistukseen. Meidän täytyy tällä kertaa aikaan hyvä uudistus, jonka viljelemme voivat hyväksyä ja jonka yl- suuri yleisö voi hyväksyä, joka luo Euroopan maataloista vahvan myöskin maaton kansainvälistä kilpailua silmällä pitäen. Kiitoksia sitten Jaar ja sen jälkeen Köstinger. Ja, vielen dank, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olisi neljä kysymystä. Ensinnäkin budjetti, eli kuinka paljon meillä on varoja käytössä. Tässä on vähintään kolme erilaista lukua. Einen yksi tulee jäsenvaltiosta, toinen tästä valiokunnasta ja sitten kolmas budjetti valiokunnasta. Eli mikä budjetti on sitten se lähtökohta ja kuinka paljon Euroopan maatalouspolitiikalla on käytössä seuraavina vuosina. Sitten suorat maksut. Minusta taisi hyvä, koska tämä mukauttaminen näyttää vähän siltä, Eli siis haluaisin, että meillä olisi jonkinlainen matemaattinen kaava, josta näkyisi tämä tarkoitus. Eli voitaisiin nähdä, että olemme analysoineet, että X prosenttia kustannuksista EU:ssa on samalla tasolla, eli minimiarvo on tämä ja maksimiarvo on tämä. Sitten voitaisiin tehdä poliittisia päätöksiä, koska ymmärrän niitä maita, joilla nämä suorat maksut ovat paljon keskiarvoa alempia. Eli meidän pitäisi nyt miettiä jotain bisnespohjaa tälle asialle. Kolmanneksi, vihertäminen ja sen kustannukset. Te mainitsitte sivulauseessa, että yritykset, jotka täyttävät nämä vihertämisehdot jo nyt, voisitteko tästä vähän kertoa vielä lisää? Eli lähteekö komissio siitä, että tietyt yritykset ovat jo täyttäneet nämä vihertämisehdot, koska se johtaa seuraavaan kysymykseen. Eli miksi nämä yritykset joutuvat käymään läpi tätä byrokratiaa? Eikö olisi jotain ratkaisua, että kaikki yritykset, jotka ovat mukana y- ympäristöohjelmissa, voitaisiin irrottaa tästä vihertämisestä. Eli näin voitaisiin toimia koko EU:ssa. Sitten tämä Small Business Act. Teillä oli paljon lukuja ja kaavioita, myöskin Saksan osalta. No minä lähdin siitä, että tämä Small Business Act on vapaaehtoinen järjestelmä, eli jäsenvaltiot voivat sitten päättää, ettei se sovella Small Business Actia. Olenko ymmärtänyt väärin? Onko se vaihtoehtoinen vai onko se pakollinen? Kiitos. Grazie, onorevole Jaar, onorevole Kostinger, et poi vicepresidente. Kiitoksia, Köstinger ja sitten Vastkovski. Kiitoksia tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Te viittasitte sokerin tuotantoon aluksi ja aivan eksplisiittisesti totesitte, että ennuste on se, että bioetanoli tuotanto Brasiliassa kasvaa. Nyt meillä on edessämme ehdotus, että sokerikiintiö syyskuusta 2015 tullaan leikkaamaan, eli vuotta aikaisemmin kuin alun perin oli ennustettu. Tiedämme, että sokerimarkkina uudistus on tarpeen, koska tällä hetkellä omavaraisuusaste voidaan Euroopassa toteuttaa 85 prosenttisesti. Onko komissio mitään laskelmia sen suhteen, miten tapahtuisi vastakkaisutapauksessa, mikäli maailmanmarkkinat laskisivat, miten Eurooppa tähän reagoisi, mikä strategia meillä silloin olisi ja mitä vastauksia voidaan antaa sokerialalle, kun tarkastellaan elintarvikkeiden turvallisuudesta ja myöskin siitä, että on varmistaa, että tuotanto säilyy Euroopassa. Mitä kiintiöitä voidaan käyttää, miten voidaan varmistaa tuotannon turvallisuus ja mitä vastauksia voidaan antaa näihin kysymyksiin tuottajille. Entä sitten maatalousyritykset, jotka joutuvat nopeasti siirtämään erityyppiseen tuotantoon? Voitaisiinko silloin tarjota maksimitason tukea myöskin, mikäli haluaa muuttaa tuotantosuuntausta. Entä sitten viherryttämisestä? Ensimmäisen pilarin viherryttäminen jäsenva- ja sen merkitys jäsenvaltiolle, miten, mitä vaikutuksia tästä on ykköspilarissa ja mitä ympäristövaikutuksia kakkospilarissa ja miten kustannukset tässä muotoutuvat ja mikä on sitten pakollista ensimmäisessä pilareissa nämä kolme tointa, joita on nyt ehdotettu toisessa. Ne ovat miinusta maatalousyrityksen kannalta toisen pilarin puolella. Onko tämä otettu viherryttämisehdotusten yhteydessä huomioon? Onko mitään lukuja tästä saatavilla? Sitten mitä kollegani Rova McGinnis sanoi. Me oletamme todellakin, että valvonnan ja muun byrokratian aiheuttamat kustannukset ja taakka tulevat kasvamaan. Onko teillä vaikutusarvioita siitä, mitä vaikutuksia syntyy kustannusten muodossa ja byrokratian muodossa jäsenvaltiossa näistä uusista, uusista toimista? Grazie, onorevole Kostinger. Kiitoksia. Sitten varapuheenjohtaja Vakovski ja sitten Lajan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chcę powiedzieć, że się w pełni zgadzam. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että olen täysin samaa mieltä siinä, mitä Nikolesko, Nikoletta ja muut puhujat ovat sanoneet, ja tulee näiden suorien tulotukien epäoikeudenmukaisuuteen. Olen puhunut tästä monta kertaa tässä valiokunnassa, joten en toista itseäni, mutta kuitenkin haluaisin korostaa, että emme voi hyväksyä tätä. Niistä maista tulevat parlamentin jäsenet, joissa tilanne on epätasapuolinen, eivät voi tukea tätä. Kuinka me voisimme tämän perustella, jos olisimme samaa mieltä näiden ehdotusten kanssa? Me emme voi tukea sitä, sillä tämähän sekoittaa kaikki Euroopan unionin perusperiaatteet ja asettaa ne nurin niskoin. Tämä on tällaista näennäistä tasapuolisuutta, jossa maat, joiden tilanne on parempi ja jossa maanviljelijät saavat enemmän tukea kuin muissa maissa, voittavat. Ja me emme voi tällaisen ajattelun kanssa olla samoilla linjoilla. Eli niille, joilla on aina ollut paljon, he saavat enemmän ja niille, joilla on ollut vähemmän, niin he saavat vähemmän. Tämä tarkoittaisi sitä, että me suosisimme syrjimistä. Koko unionin intressien mukaista olisi nostaa näitä tasoja niin, ettei kuiluja olisi missään minkälaisia kuiluja. Nämä kuilut kasvavat tällä hetkellä. Teidän pitää huomata, että ne maat, joita syrjitään, uudet jäsenmaat, mutta eivät vain ne. Mehän kuulimme tässä Roa Nevesia, joka puhui vaikeista tilanteista Portugalissa. On maita, joissa maanviljelys kärsii. Se heikkenee, koska näin tapahtui ja kuitenkin Euroopan unioni tarvitsisi vahvaa maataloutta kaikkialla sen alueella. Tämä, että yksi kolmas osa 90 prosentista keskiarvossa tämäkin on syrjivää. Kyseessä on vain 90 prosenttia keskiarvosta ja nyt vain yksi kolmas osa olisi tämän piirissä. Tämä ei ole millään lailla tasapuolista eikä loogista. Me olemme vastuullisia, me edustamme äänestäjiämme, emmekä voi tue, tukea tällaista ehdotusta. Me odotamme nyt ehdotusta, joka perustuisi oikeudenmukaisiin kriteereihin. Ja me emme anna periksi, me odotamme tässä muutosta. Kiitoksia. Kiitokset Lion ja sen Nicholson. QL and could I uh, just thank Kiitoksia, haluaisin kiittää Tassasia tästä esityksestä neljä kohtaa, joihin haluaisin vielä palata. Kun ajatellaan tätä jakomallia, jota komissio ehdottaa, voisitko selittää, miksi valitsitte mallin, joka aiheuttaa vähiten uudelleenjakoa? Eli miksi sanotaan malli, jos sanotaan, että vain kolmannes tästä aukosta kurotaan umpeen, miksei puolet, tai miksei määriteltäisi vähintään 75 prosentin maksuja hehtaari, hehtaaria kohti. Eli kun teitte vaikutusten arvioinnin, voisitko selittää, miksi halusitte valita juuri tämän mallin, joka jakaa näitä varoja uudelleen ihan minimaalisesti? Toiseksi näistä vihertämiskeinoista. Siellä puhutaan tämä green cover. Olen katsonut sen vaikutusten arvioinnin ja siinä on valtavia lukuja, kun ajatellaan sen tehokkuutta. Voisitteko selittää, mikä tämä valvonta-asia on, joka muutti päätöstänne ja jätitte sen pois laskuista tässä vihertämisehdotuksessa? Sitten vielä pari kohtaa. Eli missä todellista byrokratiaa on? Kun puhutaan asiasta vastaaville viranomaisille ja muille tahoille – he ovat enemmänkin huolissaan näistä maksukattoehdotuksista. Siellä he näkevät eniten byrokratian ongelmia, kun kyse on näiden ehdotusten täytäntöönpanosta. Ainakin 5 prosentin maatalousliikevaihto on vähimmäisehto, mutta miten se määritellään ja miten voidaan varmistaa, että yritykset, jotka ovat jakaneet bisneksen kahtia ja yrittävät sitten saada näitä tukia. Miten voidaan nähdä, milloin on tehty tämä jako oikeasta syystä ja miksi, milloin vain siksi, että kierretään sääntöjä? Koska tässä on sanottu, että näiden yritysten jakaminen on kiellettyä näiden tukien kertymiseksi. Eli millaisia tietoja tarvitaan näissä asioissa? Sitten nämä maksukatot. Jos katsotaan tätä vaikutusten arviointia, ja näitä varoja, joita siitä koituu jäsenvaltioissa, tämän maksukaton vaikutus on hyvin pieni, kun ajatellaan näitä todellisia varoja, joita siitä sitten syntyy. Eli kysymykseni on, miten ihmeessä tämä kat- maksukattoehdotus, kun te käytätte näitä työvoimayksiköitä yhtenä kriteerinä, kun katsotaan, onko, ovatko viljelijät ylittäneet nämä katot. Ja miten arvioitte sen, mikä on todellinen maan, maatilan työntekijä vai onko se vain keksitty? Ja sitten yrit, ovatko siis aitoja työntekijöitä vai osa bisnestä, eivätkä siksi käy hakijoiksi? Ja kuinka paljon varoja te aiotte varata? Tässä on nyt 27 eri valtiota, 27 erilaista maksuosuutta. Eli mikä nyt sitten on oikea taso? Määritelläänkö jokin keskeisesti, yhteisesti määritelty taso? Vai onko sitten 27 erilaista tulotasoa maakohtaisesti? Eli tässähän nyt tätä todellista byrokratiaa on. Ja haluaisin vähän selityksiä sen suhteen, miten kuvittelette, että viranomaiset pystyvät panemaan täytäntöön tiettyjä näistä ehdotuksista. Ja varsinkin tämä maksukattoehdotus, koska se tuottaa erittäin vähän varoja, joita voidaan sitten käyttää maaseudun kehittämiseen. Grazie George. Jim Nicholson. Kiitoksi Jim Nicholson ja sitten Kapole Santos. First of all, can I add my word? Kiitos. Ensinnäkin Kiitoksia. Haluaisin liittää muutaman sanan tähän. Minulla on sellainen tunne, että asiat jäävät yksipuolisiksi ja meidän pitää nyt ajatella, että tässä komissio ehkä halusi meidän kuulevan tiettyjä asioita. Meidän pitäisi tässä tarkastella ehkä liitteitä, että näemme mikä todellisuus todella on. Hyvät naiset ja herrat, olemme hyvin epävakaassa maailmassa ja markkinat ovat hyvin epävakaat ja nyt tilanne on tällä hetkellä tällainen, mutta kuuden kuukauden päästä saattaa olla toisenlainen. Se on se ongelma, joka meillä on. Meidän täytyy pyrkiä saavuttamaan ratkaisuja ja löytää niitä. Minulla on aika paljon huolia koko tilanteen suhteen. Monet niistä liittyvät, kuten tässä George sanoi, siihen, että monet kysymykset maataloudessa eivät liity direktiiviin itseensä, vaan siihen, kuinka ne toimeenpannaan kansallisella tasolla ja kuinka ne tulkitaan kansallisella tasolla. Tästä aiheutuu suuria eroja monien jäsenmaiden välillä. Minun täytyy tässä kysyä, kuinka paljon lisää byrokratiaa ja lomakkeiden täyttämistä tässä nyt halutaan aiheuttaa, kuinka paljon lisää maatilojen tarkastuksia maanviljelijöiden pitää kärsiä alueellaan. Me kaikki tunnemme täydentävät ympäristöehdot. Niin on täytyy sanoa, että kun aloimme pohtia tässä maanviljelyn tulevaisuutta, niin meidän pitäisi ehkä pakata ja lähteä. Irlannissa meillä on yli 100 000 henkilöä, jotka tekevät paperitöitä. Tämä ei liity niinkään maatalouteen, mutta kaikki alkaa maataloudesta ja kaikkien erilaisten sääntöjen tulkitsemisesta ja me emme enää voi tätä jatkaa, meillä ei ole siihen enää varaa, emme voi tällaista hyväksyä. Jos me annamme tällaisen mennä läpi täällä, nämä vihertämistoimet ja muut, ne tulevat osoittautumaan valtavaksi byrokraattiseksi painajaiseksi suurimmaksi, mitä unionissa on koskaan ollut. Ja tämä tulee lisäämään hallintokuluja ja lisäämään byrokratiaa, eikä se tule tekemään yhtään mitään sen eteen, että yhtään ruokaa tuotettaisiin, kun tällä hetkellä ihmiset Euroopassa tarvitsevat lisää ruokaa syödäkseen. Ja näin tulee lopulta tapahtumaan. Kiitoksia. Grazie Jim. Luis Capula Santos. Kiitoksia Capula Santos. Ja sitten Dancila. Muito obrigado, senhor presidente. Eh, eu não vou fazer uma... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun tarkoitukseni ei ole nyt millään tavalla poliittisesti arvioida sitä teknistä työtä, joka nyt on meille esitelty, koska me poliittisia keskusteluita emmekä komissiona työntekijöitä. Joka tapauksessa kiitoksia komissiolle tästä tehdystä ja esitellystä työstä. Esitys muodoltaan osoittaa komission tarkoituspirjat, jotka eivät välttämättä ole samat kuin meidän. Enemmistö haluaisi nähdä asiat hieman eri valossa kuin te. Minulla olisi yksinkertainen kysymys. Kuten te muistatte, me olimme tehneet ehdotuksen, että olisi jonkinlainen minimikynnys käytössä kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Saamme myöskin, että pitäisi olla myöskin katto. Lattia ja katto, eli maksimimäärät pitäisi määritellä sen suhteen, paljonko jäsenvaltiot voivat saada. Vaikutusarvio, joka meille nyt äh, esitettiin, on tietystikin hyvin teknistä työtä. Asiantuntijat olivat pyrkineet äh, luomaan kaavioita ja todettiin, että katosta katto olisikin 90 prosentin tasolla keskiarvosta. Tässä ei haluttu mennä 100 prosenttiin. Tämä on tietystikin poliittinen valinta joka tietystikin täytyy hyvin ymmärtää, mutta tässä laisen otettu huomioon se, mitä suurelle nostaa parlamentissa hyväksyttiin. Tessi mietinnön yhteydessä. Sillä poinoille oli... Danci ja sitten des. Kiitoksia. Minäkin olen samaa mieltä siitä, että tämä oli hyvä esitys. Mutta kun otetaan huomioon kaikki, mitä kollegani ovat jo sanoneet, on selvää, että paljon siitä, mitä olemme kuulleet, ei ollenkaan vastaa meidän odotuksiamme, jäsenvaltioiden odotuksia. Eli muutama kohta. Se, että kolmannes tästä 80 prosenttiin erosta suurin maksujen osalta heti alusta pitäen asettaa tämän maksun tason keskiarvon alapuolelle ja se on aivan riittämätöntä. Joissain maissa, esimerkiksi omassa maassani, Romaniassa, saadaan 100 prosenttia maksuista vuonna 2016. Eli ihan niin kuin lähtisimme matkalle samoissa olosuhteissa, mutta sitten matkan varrella olosuhteet muuttuvat. Eli on selvää, että tästä ehdotuksesta puuttuu nyt tasapuolisuutta. Samalla tavalla täytyy katsoa, millä tavalla tämä vihreä ulottuvuus toteutuu käytännössä maataloudessa. Tässä tilanteessa saattaa käydä niin, että meillä on ikävä kyllä enemmän byrokratiaa. Kun ajatellaan, että ainoastaan 6 prosenttia viljelijöistä on nuoria Euroopassa ja kaksi kolmasosaa kuuluu sukupolveen, joka on yli 55-vuotiaita. Eli komissiolta kysyisin, onko teistä oikein, että aina 2 prosenttia varoista on varattu jäsenvaltioille, jotta tuettaisiin nuoria viljelijöitä. Kiitos. Kiitoksia. Des ja sen jälkeen sitten Degeriski. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia myöskin pääjohtajalle tästä esityksestä. Saksassa on sanonta. Sanonta, Saksassa on sanonta, jota nyt hieman muokkaan sanomalla, että sanat kyllä ymmärrän, mutta en puhetta. Saksaisena edustajana haluaisin tukea kollegani Saara Kaljette ja muita kollegoita, jotka ovat hyvin voimakkaasti kritisoineet komission ehdotusta sanomalla, että tässä liian vähän otetaan huomioon sitä, että rahat pitää jakaa oikeudenmukaisesti Euroopassa. Meidän pitäisi ottaa tässä lukuisia seikkoja huomioon, kun tarkastellaan Portugalin lukuja esimerkiksi. Kun tarkastellaan ensimmäistä ja toista pilaria yhteensä Portugalissa 323 euroa keskimäärin Euroopan keskitasoon, mutta tässä on suuri ensimmäisen ja toisen pilarin välillä. Komissio on tehnyt ehdotuksensa ja sanoo, että ne jäsenvaltiot, jotka ovat kauimpana keskiarvosta, saavat enemmän rahaa toisesta pilarista kuin mitä ensimmäistä voidaan antaa, jotta tämä epäoikeudenmukaisuus saadaan tasattua ilman yhteisrahoitusta. Toinen pilari on usein yhteisrahoituksen alainen. Tämä tarkoittaa, että joissakin jäsenvaltioissa näitä rahoja ei voida käyttää. Komission pitäisi vielä työstää tätä kysymystä, taikka sitten parlamentin täytyy tässä käyttää oikeuksia Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja tehdä parannusehdotuksia vielä seuraavana kuukausina. Minua ärsytti myöskin komission ehdotuksessa toinen seikka. Tämä ei liity niinkään maatauskomissaarien vai muiden komissaarien toimialaan. Tässä ei ole millään tavalla otettu parlamentin tekemää mietintöä huomina, huomioon. Sukerimarkkinajärjestelyn pidentäminen vuoteen 2020 saakka on kyseessä. Komissio on toiminut tässä täysin vastoin parlamentin esittämiä argumentteja viinialalla puolestaan – Komissio ei niinkään niin ikään ottanut huomioon parlamentin näkemyksiä. Tässä komission ehdotuksessa on täysin ohitettu parlamentin kannanotolta. Minua ja viljelijöitä huolestuttaa erityisestikin se, että nämä ehdotukset tuovat vääjäämättä lisää byrokratiaa. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Olen kuullut huhuja ja haluaisin tietää, pitävätkö ne paikkaansa. Jopa komissiossa on odotettu, että vähintäänkin 5 prosenttia tulee lisää byrokratiaa taakkaa ehdotuksista. Ja mikäli komissio itse puhuu 5 prosentista, niin tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä luku on vähintäänkin 20 prosenttia. Toinen seikka, johon haluaisin puuttua, ovat nämä viherryttämisen kustannukset. Mikä on luku X viherryttämistä varten? 40 tai 50 euroa niin meidän täytyy puhua rehellisesti ja sanoa viljelijälle, että oikeastaan tämä tarkoittaa sitä, että tasausmaksuja lasketaan, koska tästä tulee kustannuksia, muita kustannuksia ja käytännössä tämä on laskua tuloihin. Ja tämä täytyy rehellisesti sanoa viljelijälle. Ja vielä eräs seikka. Tämä 5 prosenttia Tämä saattaa olla hyvä tavoite. Tässä saa, yritetään saada tällaiset suurtuloiset pois, miljonöörit pois tästä kuvasta. Mutta onko tämä sovellista näin byrokraattisesti hoitaa tämä asia? Tämä 5 prosentin taso ei auta meitä tähän tavoitteeseen. Esimerkiksi hevosten hoito pistetäänkin vaimon kontolle, jolla ei ole suuria tuloja, ja sitten tästä viidestä prosentista ei voida edes puhua silloin. Tästä tulee valtavasti kuitenkin byrokratiaa ilman, että tavoitteet toteutuvat. Meillä on 14 miljoonaa viljelijää, jotka joutuvat tekemään toimeentuloa koskevan ilmoituksen, ja sitten tämän 5 prosentin laittaminen tähän rajaksi ei kyllä millään tavalla auta niitä eteenpäin. Ja parlamentti tulee kyllä tarttumaan tähän tulevina kuukausina. Questo è proprio sicuro che dovremo lavorare. Olen varma, että meillä on paljon vielä työtä edessämässä. Ja sitten Security Keski. Pierwsze, jak nowe propozycje dla małych gospodarstw Kiitoksia. Minulla on kysymys, miten Ehdotukset koskien pieniä maataloja tulevat vaikuttavaan rakennemuutoksiin koskien näitä maatiloja ja niihin ähm, maihin, jotka ovat kyseessä pitkällä aikavälillä. Eilen yhdeksän aluetta Itävallasta, Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Puolasta allekirjoittivat yhteisen lausuman koskien maatalouspolitiikkaa, maaseudun kehityspolitiikkaa ja pieniä tiloja näillä tiloilla. maatila rakenne on hyvin hajanainen. Tuleeko tässä siis alue olemaan ainut mahdollinen kriteeri, siis maa-alue vai sitten työntekijöiden määrä. Sama koskettaa vuoristoalueita. Tässä on minun toinen kysymykseni. Siirrot pilarien välillä, mitä ne aiheuttavat? Näiden varojen siirrot eri pilarien välillä. Tässä ei ole minkäänlaista analyysiä tässä esityksessä esitetty tästä. Kolmanneksi komissio sanoo, että objektiiviset kriteerit uudelleenjaolle otettaisiin käyttöön toisessa pilarissa, mutta miksei tämä ole sitten ensimmäisessä pilarissa myöskin käytetty periaate? Mitä tulee artiklaan 38, joka liittyy tuotantoon liitettyihin tukiin tässä, kaipaisin tupakkisektoria. Tiedämme, että tupakkaa tuottavat pienet tilat ja näin voidaan taistella työttömyyttä vastaan. Tupakan tuotanto ei millään lailla liity kuitenkaan yleisesti ottaen savukkeiden tuotantoon tietyssä maassa. Mitä tulee sokerialaan, vaikutusten arvioinnissa oletetaan, että sokerijuurikkaan kasvuala tulee kasvamaan. Miten tämä on mahdollista? Miten olette päässeet tällaiseen tulokseen? Vaikka hinta tulee laskemaan, viljelyala sokerijuurikkaalle kasvaisi. Muut kysymykset koskettavat maatalousalueita ja kohesiopolitiikkaa. Ilmeisesti unohdimme ne. Kiitoksia. Grazie, onorevole Segireski. Grazie. Kiitoksia kaikille kollegoille. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin minullakin on muutama huomio ennen kuin palaamme komission edustajaan ja muihin Agri-pääosaston kollegoihin. Ensinnäkin kollegat, arvostelu on ollut selkeää. Tämä tuli selväksi näistä puheenvuoroista, mutta nyt kuitenkin, kun ajatellaan yhteispäätösmenettelyä, meidän täytyy siirtyä näihin ehdotuksiin. Eli haluaisin nyt korostaa, että esittelijä ja esit- varjoesittelijöiden täytyy nyt tehdä yhteenvetoa. Meidän pitää alkaa rakentaa jonkinlaisia hypoteeseja ja sitten ottaa yhteyttä komission. En haluaisi, että kaikki jatkaisimme tällaista kritiikkiä ilman, että mahdollisimman nopeasti siirtyisimme myöskin ehdotusvaiheeseen. Ja tasosille minullakin olisi yksi pyyntö. Täytyy katsoa mahdollisimman nopeasti myöskin näitä toisen pilarin jakokriteereitä, koska jos meillä ei ole näitä lukuja, eikä täsmällisiä lukuja, me luomme tietyn sokkelin, joka luo näiden 12 uuden jäsenvaltion, kuten monta kertaa tullut esille, haluavat edetä nopeammin. Ja sitten toisaalta taas resursseja ei ole, emmekä voi edetä niin nopeasti kuin haluaisimme. Eli meillä pitää olla täysimittainen sokkeli tälle toiminnalle, ja kun meillä on näitä lukuja, voimme sitten edetä. Ja nyt Tassos tai joku muu sieltä komissiosta voi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman, and thank you all for your comments. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia kaikista kommenteista. Nämä ovat hyödyllisiä. Ja monet näistä kommenteista ovat sellaisia, jotka meidän täytyy vakavasti ottaa huomioon silloin, kun me valmistelemme ehdotustamme. Nyt haluaisin tehdä aluksi heti rajanveron, jossa Kapula Santos minua auttaa kertoi. Kerron vain, mitä olemme tehneet ja olemme valmiita antamaan lisätietoa. Kuten totesin, päätöksiä on tehty. Päätöksiä poliittisella tasolla, joiden varma, että saatte asianmukaiselta tasolta selvityksiä näihin kysymyksiin. Monet näistä kysymyksistä keskittyivät oikeudenmukaiseen, oikeudenmukaiseen jakoon. Oikeudenmukaisuuteen on ehkä tärkeää aloittaa juuri tästä. Vaikutusarviosta voitte havaita. Ja mehän lähetimme teille tämän yhteenvetona kaavioiden muodossa. Tähän puhuttiin näistä kiinteistä maksuista ja 80 prosentista ja 180 prosentista ja kaikista muista seikoista. Nämä tiedot ovat jo saatavilla, ne on julkaistu. Mutta kun tulee eteen kysymyksiä, jotka liittyvät tuen jakamiseen aina oikeudenmukaisesta pitäen, täytyy esittää kysymys. Kenenmukaisesta ketä kohtaan, missä suhteessa. Tärkeintä on arvioida ehdotusta ja kunnioittaa niitä tavoitteita, jotka on asetettu, ja vastaavatko toimet ja tavoitteita suorien tukin osalta. Aiemmin suorien tukin tarkoituksena oli tukea maanviljelijöiden tulotasoa. Tänä päivänä taustalla on yhä suurempi tarve pitää yllä sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta maataloussektoria. Siksi on otettu kaksi kriteeriä käyttöön, taloudellinen kriteeri ja ympäristökriteeri. Ensimmäinen seikka, joka liittyy talouteen, on tietystikin tulot. Olen aivan varma, että oikeudenmukaisuusargumentti eri jäsenvaltioissa nähdään eri tavalla, mikäli vertaillaan esimerkiksi palkkoja jäsenvaltioissa. Palkkan ei tarvitse olla samalla tasolla eri sitten taloudet lähine yleisesti ottaen, joten tämä on yksi kriteeri, joka otetaan huomioon. Entä sitten yhteisen hyvän ylläpitäminen? Maan hinnan pitäisi heijastua tuottavuuteen, ja siksi se on ehkä paras osviitta siitä, millä tasolla tuen täytyy olla. Olemme tehneet erittäin laajan tutkimuksen maamarkkinoista tilanne on kaikkea muuta kuin ihanteellinen siellä puolella. Joten minähän näytin teille eri kaavioita kriteereistä, joita me käyttäen niitä kriteereistä tai taulukoista voitte havaita. Se tulee tuonne ruudulle kohta, nyt silloin vielä minun naamani, mutta tästä Vertikaalisella tasolla nähdään pienillä kirjaimilla jäsenvaltiot ja horisontaalisella tasolla ovat kriteerit, joita olemme käyttäneet. Taloudelliset kriteerit ovat ostovoima ensinnäkin, BKT per henkiä, lisäarvo per hehtaari, työ, miestyötunnit per hehtaari ja ympäristökriteerit, yhteinen hyvä, luonnonhaitta-alueet, Natura 2000-alueet suhteessa kokonaisalueeseen ja pysyvät viheralueita. Tässä on pyritty määrittelemään jäsenvaltiot, joihin kannattaa keskittyä. Tässä on kahdella ristillä merkitty kaikkein positiivisimmat kriteerit jäsenvaltioiden osalta. Yhdellä ristillä on merkitty kriteerit, jotka ovat positiivisia, myönteisiä, mutta vähemmässä määrin. Tässä ovat sitten neutraalit, negatiiviset ja erittäin negatiiviset kriteerit. Ja kun tarkastellaan tai pyritään tarkastamaan objektiivisia kriteereitä tuen jakamiseksi, törmätään välittämässä siihen tosiasiaan, että on helppoa sanoa, että täytyy olla oikeudenmukainen, mutta käytännössä tämä täysin mahdotonta sen vuoksi. Ehdotus on pragmaattinen lähestymistavaltaan. Emme koskaan tätä salanneetkaan tätä tosiasiaa. Tämä on pragmaattinen lähestymistapa, joka heijastelee myöskin tosiasioita. Sitä tosiasiaa, että kun siirretään kohti harmonisoidumpaa tilanteeseen valtioiden kesken, esteenä eivät ole pelkästään kriteerit, joita on käytetty tuen jakamisessa, vaan myöskin laajemmat seikat, jotka menevät paljon pidemmälle kuin tämä päivän keskustelu, eli tuen antaminen toisesta, pilarista rakennerahastot ja talousarvion kokonaissumma, budjetin kokonaissumma. Kuten totesin, kaikki analyysit, jotka olemme tehneet, ovat julkisia. Ilomielin voimme tehdä niistä yhteenvetoja ja lähettää ne myöskin teille konkreettisemmassa muodossa vielä ja yksityiskohtaisemmassa muodossa. Toinen seikka, joka täällä mainittiin, liittyy byrokratiaan ja viherryttämiseen ja byrokratian väliseen yhteyteen. Juuri näistä syistä me valitsimme kolme tointa, jotka valitsimme, koska nämä ovat ne ainoat toimet, jotka pystyimme määrittelemään toimet, jotka voidaan hoitaa siten, että lisävalvonta tai lisäkustannukset ovat mahdollisimman matalalla tasolla, koska, koska ovat mukana jo ajaksi järjestelmässä. Tämä vastaukseen myöskin George Lyonin kysymykseen. Tämä on se syy, miksi viherkate Green Cover otettiin tästä pois, koska tässä on se ongelma. Miten tämä määritellään? onko kyseessä viherkate vai ei jollakin tietyllä pellolla vai ei. Haasteet ovat hyvin erilaiset verrattuna verrataan pohjoisia ja eteläisiä jäsenvaltioita keskenään, ja tämä edellyttäisi lisää valvontaa. Kaikki ympäristöanalyysit osoittavat, että tämä erittäin myönteistä toimintaa. Sen vuoksi hyvät ympäristöolosuhteet maataloudessa on otettu kakkospilarissa huomioon lisäkustannuksia, kun on arviointi. En tiedä, minkälaisia huhuita olette kuulleet tästä 5 prosentista. Minä tehdään erittäin tarkan analyysin toimikohtaisesti mukaan luettuna viherkate. Tämä on soittaa, että lisää hallintokustannuksia viherryttämisestä mukaan luettuna viherkate tulisi noin 15 prosentin verran. Tästä kustannuksesta täytyy sitten vähentää ne hyödyt, joita syntyy yksinkertaistamisen muodossa. Pakollisia sääntöjä on vähemmän ja vähemmän näitä ympäristöehtoja ensimmäisessä pilarissa. Yksi aina maksatusviranomainen jokaista aluetta tai kohtaan. Ja yksinkertaistamista tehdään muutenkin esimerkiksi pientilallisten osalta 30 prosenttia edunsaajista eli käytännössä vain 3 prosenttia pinta-alasta vapautetaan normaalilta valvontamenettelyltä tai normaalta byrokratialta. Lisäksi on olemassa toimia, muita toimia, joihin on ryhdytty. Ei mainut monia pieniä yksityiskohtia. On monensa muitakin seikkoja, jotka vähentävät kokonaiskustannuksia. Kaikkia näitä täytyy tarkastaa huolisesti. Mutta voidaan kyllä esittää kysymys, miksi täytyy ottaa käyttöön kokonainen joukko pakollisia viherryttämistoimia ensimmäisessä pilarissa, mikäli meillä on jo täydentävät ympäristöehdot ja lisäksi on lisää kannustamia vaka, vapaaehtoisia maatalouden ympäristötoimia toisessa pilarissa. Tässä on tehty perustavanlaatuinen logiikan muutos. Tähän suuntaan olemme vielä maatalouspolitiikkaa. Siksi me valitsimme juuri tämän tavan toimia, juuri tämän taulukon, joka osoittaa ei pelkästään sitä, että maataloustuotteiden hinnat ja maataloushinnat, maailmanlaajuiset hinnat ovat nousseet, vaan myöskin Olemme että tuotantokustannukset ovat kasvaneet. Mikäli viljelijä tänä päivänä on edessään yksinkertainen valinta, mikäli on kyse pelkästään viljelijän omasta taloudellisesta kestävyydestä ja toimeentulosta, Eikö ole parempi silloin tehdä kaikki mahdolliset toimet, jotta tuotantokustannukset vähenevät? Tämä tarkoittaa sitä, että enemmän intensiivisiä tuotantotoimia täytyy ottaa käytäntöön. Mikäli tarkastellaan taloudellista ja ympäristön kestävyyttä samassa yhteydessä täytyy ottaa käyttöön koko joukko kannustimia ja rajoituksia, jotka pakottavat viljelijän tiettyyn suuntaan, koska syntyy tietyn tyyppisiä kustannuksia ja tietyn tyyppisiä hyötyjä tietyn tyyppisistä toimista. Juuri näin olen pyrkinyt tekemään kaikkien soveliaimmalla tavalla. Tietystikin olemme valmiita keskustelemaan, mutta peruslogiikka, joka meitä ajaa eteenpäin, on seuraava. Olemme arvioineet niin hyvin kuin mahdollista kustannukset näistä lisätoimista. Emme ole kuitenkaan arvioineet, ja olemme tehneet tämän myöskin selväksi tämän puutteen analyysissamme, emme ole arvioineet mahdollisia ympäristöhyötyjä, koska tällaisia on vaikea laskea tai mitata. Emmekä ole arvioineet myöskään riskejä, jotka kohdistuvat siihen, että viljat siirtyvätkin intensiivisempiin tuotantotoimiin, tuotantomenetelmiin. Anekdootinomaisesti näitä on siellä, mutta näitä ei konkreettisesti ole arvioitu. Hyvin paljon kustannuksista, joka koituvat input-puolesta ja tuotantokustannuksista, liittyy pitkälti maailmanmarkkinoiden kehitykseen. Ja monet seikat, jotka vaikuttavat maatalouteen, tulevat maatalouspolitiikan ulkopuolelta. Esimerkiksi hinnanmuodostus. Voidaan tarkastella öljyn hintaa esimerkiksi. Tietystikin öljyn hinta vaikuttaa myöskin etanolin hintaan. Huolimatta siitä, mitä me teemme neljä, viiden, viiden, viiden vuoden ajan. Olemme tehneet neljä viiden vuoden ajan. Te, kaikki ne toimet, on tehty neljä viiden vuoden ajan. Niin kaikki muutkin seikat vaikuttavat kuin meidän toimemme. Suurin osa toisen pilarin toimista on sellaisia, että näihin ei vaikutusta kohdistu viherryttämisestä. Viherryttäminen tukee ympäristötoimia kautta koko EUn maatalousalan, eli 50 prosenttia alasta on katettuna, mutta tässä on mahdollisuus myöskin ryhtyä toisen pilarin puolella kohdennetumpiin toimiin. Jotkut maatilat tietystikin ovat sellaisia, joihin toimet kohdistuvat enemmän. Silloin jäsenvaltioiden pitäisi uudelleen laskeskella lisäkustannukset, joita syntyy, taikka miten tulotaso muuttuu vierittämistoimista, mutta lisätuotantokustannukset vaikuttavat tilanteeseen, joten laajalti ottaen emme usko, että suuren suurta vaikutusta näistä toimista on. Vielä viimeinen kommentti, jonka haluaisin esittää, liittyy siihen hämmennykseen. Tai oikeastaan kaksi seikkaa vielä. Toinen niistä liittyy ekologisesti kohdennettuihin toimiin alueisiin. Tämä ei liity millään tavalla kesänointiin, koska Kyse on hyvin pienistä maa-aloista ja vaikutukset tuotantopuolella ovat merkittävän tai suhteellisen pienet. 5 prosenttia on mainittu analyyseissä. Tämän hieman enemmän kuin mitä tällä hetkellä vapaaehtoisesti kesänoitu. Ja 10 prosentin tasolla tämä alkaa jo tuottaa tulosta ja siksi valitsemme 7 prosenttia. Siksi, että haluamme säilyttää biologista monimuotoisuutta ja siksi, että meillä on jatkuvasti toitotettu sekä ympäristöpääosastossa että ympäristöjärjestöjen puolelta, että meidän täytyy luoda biodiversiteettikäytäviä. Ja mikäli näin halutaan tehdä, tämä ei onnistu, mikäli on maatiloja. Tai tämä onnistuu vain, mikäli meillä on maatiloja, jotka pistävät maata kesänolle ja mahdollistavat täten mahdollistetaan nämä biologisen monimuotoisuuden käytävät. Tietystikin täällä on kustannuksensa, mutta tismalleen samat maatilat joutuvat mukauttamaan käytänteitään monipuolistaakseen tuotantoaan. Onko tästä sitten yhden aikavälin kustannuksia? Kyllä, selvästikin on. Onko pitkän aikavälin hyötyä tästä? Näin me uskomme. Meillä on jotakin indikaattoreita tätä tukemassa, tätä ajatusta tukemasta. Sitten vielä sokerikiintiöstä. Uskon, että ei pidä nyt unohtaa erästä seikkaa. Kiintiöiden poistaminen mahdollistaa tuotannon lisäämisen ja uusien mahdollisuuksien estämisen ei pidä myöskään unohtaa, mitä hyviä ja huonoja puolia, joita järjestelmässä on. Mikäli on kiintäjärjestelmä ja hinnat eivät heilahtele, tämä ei toimi näin, koska hinnat tulevatkin heilahtelemaan enemmän. Meidän filosofiamme on, että paras tapa tukea maanviljelijöiden tulotasoa on varmistaa suurempi tulotaso, joka on varma ja ennakoitavissa. Ja sitten markkinasignaalit mahdollistavat sen, että viljelijät voivat tehdä tarvittavia muutoksia. Tietystikin tämä täytyy olla paljon kohdennetumpaa kuin aiemmin sen vuoksi. Emme puhu pelkästään tulotuen jakautumisesta jakamista uuden jäsenvaltioiden kesken, vaan myöskin alueellisesta uudelleenjaostaan kyse jäsenvaltioiden sisällä. Mitä teidän kysymyksenne tulee, puheenjohtaja? ensimmäisen ja toisen pilarin välisestä jakamisesta, jakautumisesta. Olemme analysoineet jo tilannetta ja sitä, miten tämä käytännössä toteutetaan tämä uusi jako. Minulla ei ole enempää tästä sanottavaa tässä vaiheessa, mutta olen melkoisen varma, että koska aika oli niin vähän, unohdin joitakin vastauksia, mutta te tiedätte kyllä, mistä meidät löytää. Olemme aina valmiita selventämään tilannetta edelleenkin ja olemme valmiita antamaan teille lisätietoa näistä analyyseistä, mikäli näin toivotte. Bene, grazie a Tasso Sogno. Kiitoksia Tassos ja muut kollegat komissiosta. Olemme vähän syvällisemmin nyt keskustelleet tästä sisällöstä ja nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan ehdotuslistalla, jos kukaan kollega ei... Niin. Eli kohta viisi. Energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003-96 EY muuttaminen. Valmistelija on Gutierrez. Ja tämä direktiivin uudistamisehdotus koskien verotuksen energiatuotteiden verotuksen muutosta liittyy energiatuotteiden vähimmäisveroon, joka liittyy kahteen asiaan, energiasisältö ja hiilidioksidipäästöt. Komission uusi ehdotus sisältää useita sääntöjä, joiden, jotka on liitetty nimenomaan maatalousalaan. Ja siksi meidän valiokuntamme katsoi sopivaksi laatia asiasta lausunto. Ja Sergio Gutierrez saa puheenvuoron ja muistuttaisin, että määräkatarkistusten jättämiselle on 29. marraskuuta puolelta päivin. Täällä on myöskin komission edustaja paikalla, Kole Shanka, ja hän mahdollisesti voi sitten vastata kysymyksiin. Eli Sergio, ole hyvä. Sí, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuten kollegani tiedät, energiakustannukset ovat hyvin suuri osa kiinteistökustannuksia, joita maatiloilla on. Energiakustannukset vaihtelevat, ne vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen, mutta on kuitenkin eurooppalainen keskiarvo, joka on noin 30 prosenttia kiinteistä kuluista. Tässä direktiivin muutosehdotuksessa mielestäni halutaan uudistaa tätä järjestelmää verojärjestelmän osalta. Ja tämä pitäisi toteuttaa kaikissa jäsenvaltioissa, ja tässä on annettu etusia uusiutuville energialähteille. Ja e- fossiiliset energialähteet ovat jääneet toisiaiseksi. Eli kun ajatellaan energiasisältöä ja sitten hiilidioksidipäästöjä, päästöjä, tämä saattaa nostaa kiinteitä energiakustannuksia maatiloilla. Ja tällä hetkellähän, kuten tiedätte, meillä on hyvin vähän kannattavuutta maatiloilla syistä johtuen, joista olemme puhuneet. Elintarviketurvallisuusvaatimukset esimerkiksi ja niin edelleen ja kriisi. Ja nyt tällä hetkellä tämä direktiivi on astumassa voimaan ensimmäinen ensimmäistä 2013, ja on monia tiloja, joilla pelätään, että suuri osa suorista tuista ensimmäisestä pilarista katoaa. Muissa valiokunnissa, esimerkiksi teollisuusvaliokunnassa, haluttaisiin poistaa artikkelit, jotka liittyvät tähän tuplaverotukseen, mutta kun ajattelemme näitä tarkistuksia Ekon valiokunnasta, mutta myöskin vuoropuhelussa, jota käydään komission ja neuvoston kanssa, tässä mietinnössä on ehdotuksia, joilla voitaisiin selittää, mitä hyötyjä olisi maataloudessa tästä direktiivistä sekä strategisesti että monissa tapauksissa vaihtoehtoja ei ole, eli täytyy käyttää fossiilienergiaa maataloustuotannossa. Tarkistukset ovat keskittyneet pariin kohteeseen. Ensinnäkin viittaus, joka liittyy maatalousalan käyttöön. Mutta tällä hetkellä direktiivissä mielestäni sanamuoto on hyvin epäselvä ja siksi, jotta tilanne olisi parempi ja jotta olisi enemmän oikeudellista varmuutta viljelijöille, koska tässähän on puhuttu ehdoista ja verohuojennuksista, jotka liittyvät energiatehokkuuteen, joita maatiloilla esiintyy. Ensin tähän on otettu tätä joustavuutta mukaan liittyen näihin uusiin ehtoihin. Kyse ei ole mistään yksilöidyistä vaatimuksista, vaan nämä ovat vaatimuksia. No nyt emme vielä tiedä ihan tarkkaan, miksi ja mistä syystä voidaan vaatia tällaista energiatehokkuutta, koska kyse on vaatimuksista, jotka liittyvät valtion strategiaan, ja tälle alalle Pitää miettiä syklejä, jotka ovat riittävän pitkiä, jotta tästä ei koidu lisätaakkaa viljelijöillemme. Sitten toinen tavoite on se, että kun tämä joustavuus ja nämä vaatimukset yhdistetään näin tukin, myöskin maataloudessa olisi uusia veroja liittyen liittyen hiilidioksidipäästöihin. Kun ajatellaan näitä hiilidioksidipäästöjä, voi, se voi aiheuttaa vaikutuksia veroon, verotukseen, jotka liittyy vuoden 2003 direktiiviin, jossa käsitellään tiettyjä aloja, jotka ovat vaarallisia hiilidioksidipäästöjen takia. Eli ensin tässä direktiivissä, niin kuin komissio on tehnyt ja parlamentissa on puhuttu, eli meidän täytyy katsoa suunnitelmaa 2050 asti ja maatalous on myöskin ala, jossa on hiilivuotoa. Ja direktiivissä tämä pitää todeta. Ja myöskin pitää velvoittaa siihen, että kuuden kuukauden aikana sen jälkeen, kun direktiivi astuu voimaan, muutetaan 2003 vuoden direktiiviä, jotta voidaan tähän direktiivin ottaa mukaan maatalous alana, jolla on ja tähän liittyen voidaan määritellä verohuojennuksia. Olemme myöskin yrittäneet parantaa kaikkea sitä, mikä liittyy biomassaan tässä direktiivissä. Ja jo verotuksen parantaminen energiaan osalta biomassa ajatellen, täytyy muistaa kaksi asiaa. Täytyy ensinnäkin parantaa sen määritelmää, jotta tässä direktiivissä ei olisi hyvin tiukkaa määritelmää, jota ei voitaisi muokata tai jättäisi tietyt biomassatyypit ulkopuolelle, joita nyt tällä hetkellä ollaan tutkimassa. Ja meidän pitää myöskin vedota jäsenvaltioihin, jotta voisimme enemmän harmonisoida veroa. Sehän nyt ei liity varsinaisesti tähän direktiiviin, mutta se olisi kuitenkin hyvä tehdä tällainen suositus, kun ajatellaan biomassan verotusta eri jäsenvaltioissa. Olemme jo kuulleet alalta, että nyt tämä vaikuttaa tietyllä tavalla tietyillä raja-alueilla, koska toisessa valtiossa biomassan verotus on paljon alhaisempi kuin toisessa. Ja tämä ero on silloin liian suuri. Ja tähän mietintöön on myöskin otettu mukaan tiettyjä tarkistuksia, jotka Parlamentissahan meidän pitää pyytää, että komissio ja neuvosto ilmoittavat meille kaikista muutoksista ja vaikutusten arvioinneista tämän direktiivin osalta. Nämä ovat nyt ehdotuksia, jotka olemme panneet merkille tämän mietinnön osalta. Ja totta kai olemme avoimia vielä muille kollegoiden ehdotuksille. Kiitos. Kiitoksia Sergio. Täällä on yksi puheenvuoropyyntö. Dorfman. Ja, danke, Kiitoksia, puheenjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti, koska valtaosin olen kollegan kanssa ihan samaa mieltä. Kollegamme Lulling on talous- ja rahasioiden valiokunnassa esittelijä tämän ehdotuksen osalta, ja voimme nähdä vähän sitten, sitten kokonaisvaltaisemmin tätä ehdotusta. Neuvostossa tämä asia ei juurikaan ole edennyt, mutta katson kuitenkin tässä, mitä on juuri sanottu. Meidän täytyy olla valppaina sen suhteen, että tämä maatalouden energiaverotus ei muuttu. Eli jos tämä yhdistetään, yhdistetään nyt keskustelun, jota käytiin viimeisen kahden tunnin aikana, niin tämähän lisäisi veroja maatalouden alalla ja se tietysti olisi katastrofi ja se johtaisi hyvin nopeasti kielteisiin vaikutuksiin. Minä myöskin tuen esittelijäämme, kun kyse on biomassasta, mutta pelkään kuitenkin, että tässä ehdotuksessa ei ole mahdollista tehdä ehdotusta arvonlisäveroon liittyen. Se voidaan tietenkin ottaa tähän tavoitteeksi, mutta tässä ei nyt puhuta ALVstä, vaan esimerkiksi valmisteveroista. Biomassa on yhä tärkeämpi asia, ja siksi myöskin tässä voitaisiin todeta, että biomassaa ei veroteta, joka vaikeuttaisi biomassan käyttöä energialähteenä. Ja muuten voi vain tukea sitä, mitä esittelijä juuri sanoi. Kiitos. Grazie Herbert Martino. Kiitoksia. Sitten Hoislingella on vielä kysymys. Ich hätte äh, nur eine Frage. No se vain yksi kysymys. Täällä mainitaan biomassa ja toisaalta biomassa auttaa hiilidioksidin talteenotossa, mutta eihän sitä ylen tarkoittaa välitettämässä varastointiin, koska mikäli maisista tehdään biopolttoainetta, niin sitten se taas vapautuu se hiilidioksidi. Joten, en, joten toivon, että tämä ei jää tähän tekstiin mukaan. Täällä puhutaan myöskin hyvin paljon, yllättävän paljon arvonlisäverotasosta, mutta meillä on eri tyyppistä tukea esimerkiksi dieselalalla eri puolella Eurooppaa. Dieselin tuke, diesel tuetaan eri tavoin eri puolella. Ja todetaan, että fossiilisten polttoaineiden käyttö pidemmällä aikavälillä ei saisi olla keskipisteessä, vaan Pikemminkin pitäisi mennä vastakkaiseen suuntaan ja tukea muita kuin fossiilisia polttoaineita. Tiedän kyllä, että maanviljelijöiden keskuudessa keskustellaan siitä, että siellä, ja siellä maassa saa niin, niin, niin paljon tukea maatalouden, maatalousdiiselille, joissakin maissa saa vähemmän tukea. Mutta pikemminkin pitäisi mennä siihen suuntaan, että ei tueta fossiilisia energialähteitä vai pikemminkin, kun puhutaan maatalousalan polttoaineista, niin sitten puhutaan niiden verottamisesta enemmän tai vähemmän. Bene, grazie. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, eli sitten antaisin komissiolle puheenvuoron. Ai, ai äh, Lulling vielä. No ehkä komission jälkeen sitten. Selvä. Eli komissio saa puheenvuoron Koleshanka. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Meidän tarkoituksemme ei ollut käyttää puheenvuoroa, mutta voisin tehdä yleisiä huomioita. Kiitoksia mielipiteistänne. Ensinnäkin uusi rakenne, jota komissio on ehdottanut, on hyvin suuresti perustunut siihen, että hiilidioksidipäästöjä pitää rajoittaa. On totta, että komissio ehdottaa muutoksia maatalousalalla, mutta joka tapauksessa maatalousalalla on yhä mahdollisuus käyttää alempia verokantoja polttoaineisiin ja esittelijä mainitsi tässä myöskin hiili, hiilivuodon ja kom- Komissio tute- toteuttaa tutkimusta tästä kysymyksestä ja tulemme antamaan arvioinnin koskien eri maataloussektoreita, joissa hiilivuoto saattaa ehdot, esiintyä. Mitä tulee biomassaan biopolttoaineisiin, yksi pääsyistä sille, että komissio uudelleen laatii tätä direktiiviä, on se, että se haluaa mukautua nykyiseen tilanteeseen liittyen biopolttoaineisiin. Esimerkiksi etanolilla on sama verokanta kuin petrolilla ja tulevaisuudessa tämä ei tule koskettamaan niitä biopolttoaineita, jotka ovat kestäviä, kestäviksi arvioituja. Kyseessä ovat vain minimitasot ja jäsenmaat voivat asettaa omat kansalliset verokantansa, jotka kunnioittavat minimitasoja Euroopan unionin tasolla. ALV-tasojen harmonisointi ei ole eikä voi kuulua mukaan nykyisiin ehdotuksiin. Nykyinen ehdotus viittaa biomassan määritelmään sellaisena kuin se on määritelty olemassa olevassa lainsäädännössä. Kyseessä on artikla 2.1 vuodelta 2008 mitään tarvetta uudelle säädösryhmälle ei ole, mitä tulee toisen sukupolven biopolttoaineisiin, vain näissä tapauksissa on käsitelty vain verokantoja on toinen tarkistus, uskoisin. Kyseessä oli numero seitsemän, jota esittelijä ei maininnut, mutta ehkä, jotta olisimme selkeitä, voisin sen mainita. Artiklan 5, artikla 5 jo. Anteeksi, 8115 mukaan Kanarian saaret eivät kuuluneet tähän mukaan, sillä ne olivat rajattu ulkopuolelle, eli direktiiviä ei sovelleta niillä. Kiitoksia. Kiitoksia komissio. Ja sitten puheenvuoron saa vielä edustaja Lulling ja sen jälkeen vielä Sergioekka lopuksi. Kiitos puheenjohtaja. Talousasioiden valiokunnan esittelijänä, sehän on vastuuvaliokunta, olisin sanoa teille, että Tämä on tietystikin olemassa olevan tekstin pientä siistimistä vain, mutta toisaalta tässä on tehty valtavan suuria muutoksia pidemmällä aikavälillä ajateltuna niiden keskustelujen jälkeen, joita alun perin kävi, kävin. Sanoisin, että ensinnäkin valiokuntien välillä on suuria näkemyseroja ja myöskin valiokuntien sisällä ja poliittisen ryhmien sisällä on eriäviä näkemyksiä, kuten talousvaliokunnassakin sosialistit ja sosialistien varjoesittelijä, joka on puolustaja ja haluaa mennä vielä pidemmälle, ja sitten on toinen kollega, joka haluaa tehdä muutosesityksiä hylätäkseen koko ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt kokonaisuudessaan, nykymuodossaan näkemykset ovat hyvinkin pahasti ristiin. Jäsenvaltioidenkin näkemykset ovat erilaisia. Jäsenvaltiot muutamaa lukunottamatta ovat selkeästi olleet vastaan. Tietysti täytyy ottaa huomioon poliittiset realiteetit. Minä olen esittelijänä erittäin hankalassa asemassa puun ja kuoren välissä. Nyt täytyy ottaa huomioon erilaiset näkemykset. Uskon, että monet kollegat eivät ole vielä ymmärtäneet, missä mennään. Kyse pelkästään erilaisesta lähestymistavasta suhteessa nykyiseen järjestelmään, kun tarkastellaan yhtenäistä minimiverokantaa hiilidioksidipäästöjen osalta. Ja puhutaan 20 eurosta. Vihreät kollegat haluaisivat 30 ja puhutaan minimi energiaverotustasosta kunkin energiatuotteen osalta. Minä olen sinänsä tällaisen kahtalaislähestymistavan puolesta, koska minä katson, että kun pyritään verottamaan energiaa ensinnäkin hiilidioksidipäästöjen pohjalta ja toisaalta energia sisällön osalta. Tämä on minusta loogisempaa ja johdonmukaisempaa kuin aiempi järjestelmä oli, mutta täytyy ottaa huomioon, että tämän lähestymistavan lisäksi komissio ehdottaa toista lähestymistapaa, joka liittyy suhteellisuuteen eri energialähteiden kohdalla. Ja tässä, tästä kenkä puristaa, koska otetaanpa konkreettinen esimerkki. Komissio haluaa, että että dieselin ja bensiinin valmistevero eivät, ei olisi sama, vaan otettaisiin suhteellisuus tässä huomioon ja minimitasojenkin kohdalla. Suurimmassa osassa jäsenvaltiota on korkeampi verokanta, kun tarkastellaan eri polttoaineita. Esimerkiksi Saksassa 31 senttiä per litra on tämä dieselin vero. Tietystikin kyse on siirtymäkaudesta. Tämä on luonut valtavan paljon vaikeuksia. Koko tämä juttu. Mitään vaikutusarviota ei ole tehty teollisuuspolitiikan puolella eikä myöskään vaikutusarviota inflaation osalta, koska tietystikin kaikki liikenne ja kuljetustoiminta tulee olemaan kohteena, mikäli dieselin hinta muuttuu. Tämä vaikuttaa koko liikennealaan. Esimerkiksi rekata, rekkaliikenne. Tästä tulee kohtaamaan vaikutuksia. Ja sitten traktorit eivät voi kulkea bensiinillä, joten äh, tämäkin on maataloussektorille jälleen kerran ongelma. Maataloussektori halutaan tästä suurta osin jättää ulkopuolella, mutta mikäli komissio katsoo, että kaikkia pitää verottaa, koska komissio on saanut päähänsä, että täytyy ottaa huomioon hintojen vaikutukset, hintojen heilahteluiden tai hinnan nousun vaikutukset äh, ilmastoon. Joten äh, tässä on taustalla tavoite, joka liittyy ilmastonmuutokseen 2020 tavoitteisiin, mutta ei oteta huomioon kaikkia niitä vaikutuksia, joita tällä on maatalouspolitiikkaan, kalastuspolitiikkaan, teollisuuspolitiikkaan ja myöskin inflaatiovaikutuksia. Myöskään inflaatiovaikutuksia ei ole arvioitu, joten tilanne on paljon monimutkaisempi kuin ensinnäkemältä vaikuttaisi. Minä uskon, että tässä ei pitäisi sekoittaa alveita ja valmisteveroa toisiinsa. Tässä voi tietenkin sanoa hurskaita sanoja tai esittää hurskaita toiveita alv-harmonisoinnin osalta, mutta mikäli ei ole sitten tällaisia hurskaita toiveita valmisteveron osalta ja kannoissa on suuria eroja jäsenvaltioiden keskellä, kesken, jäsenvaltioiden kesken. Joissakin jäsenvaltioissa dieselin hinta on korkeampi kuin bensiinin. Yhdessä maassa näin on, esimerkiksi kuten yhdistyneessä kuningaskunnassa, joten täytyy todellakin tietää, mitä vaikutuksia ehdotuksista on. Minä aion tehdä muutosesityksiä. Ja nyt ei ole kyse yhteispäätösmenettelystä Neuvostossa tarvitaan yksimielisyyttä ja voi hyvinkin toivoa, että neuvoston puolella on riittävästi ymmärrystä asian suhteen, etenkin niiden vaikutusten suhteen, joita ehdotuksesta olisi maatalouspuolella, jotta voidaan välttyä kielteisiltä vaikutuksilta, erittäin laajalti kielteisiltä vaikutuksilta, joita ehdotuksista olisi sekä liikennealalle, teollisuudelle että erityisestikin maataloudelle. Grazie. Grazie all'onorevole Lulli. Kiitoksia Lulling. Sitten Sergio vielä, jos sillä on loppupuheenvuoroksi jotain sanottavaa. Simplemente para agradecer. Niin halusin vain kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä ja vahvistan tiettyjä asioita, joista Lulling puhui. On totta, että on suuria ongelmia, se nyt nähdään. Ei pelkästään eri poliittisissa ryhmissä, kaikissa poliittisissa ryhmissä ja eri valiokunnissa on erilaisia kantoja. Tämän mietintö, joka liittyy direktiiviin, joka taas koskee hyvin monia eri asioita. Ja siksi on tärkeää käydä tätä keskustelua ja olen samaa mieltä tästä perusperiaatteesta, tämän direktiivin muutosehdotuksesta Nythän olemme saaneet kuulla, että olemme jo hiilidioksidipäästöjen ylärajilla ja YKkin on todennut, että nyt pitää tehdä jotain, koska meidän täytyy miettiä tätä energiaverotusta laajemmassa merkityksessä. Mutta tässä valiokunnassa vastuumme liittyy lähinnä siihen, että puolustamme tätä alaa, maataloutta ja mietimme yhteistä filosofiaamme ihan yksinkertaisesta syystä. Jos maatalous sinänsä on myönteistä, kun ajatellaan, miten voimme torjua hiilidioksidipäästöjä, ja kuten on jo nähty tässä toimintasuunnitelmissa, kyseessä on ala, jossa on hiilivuotoriski. Eli mielestäni tämähän on se mietinnön strategia, eli tuemme etujamme. Se on hyvä, kun ajatellaan kestävyyttä maatiloillamme ja myöskin, koska kestävä maatalous on hyvä, jotta voimme valvoa hiilidioksidipäästöjä ja toimia direktiivin sääntöjen mukaisesti. No sitten ALV, kysymys. Se on pelkästään suositus, joka tässä mietinnössä. Tämä on pieni muutos, koska tiedämme, että tämä kuuluu muiden direktiivien alaisuuteen, mutta biomassa on ala, jolla on hyvin paljon tulevaisuutta, joten meidän täytyy miettiä myöskin sitä ja tehdä suosituksia tämän valiokunnan valtuutuksen rajoissa, jotta sitä voitaisiin hyödyntää tehokkaasti Euroopan unionissa. Ja se, mitä eräs edustaja sanoi, no se, hänhän puhui tästä direktiivin filosofiasta, ja tällä direktiivillä halutaan tasapainottaa näitä reaalikustannuksia verrattuna bensiiniin. Haluaisin kiittää avustajina Antonia ja valiokunnan sihteeristöä ja myöskin sosiaalistiryhmän sihteeristöä. Kiitän heitä heidän panoksestaan, joiden avulla tätä mietintöä on parannettu. Mehän tiedämme, millaisia ongelmia neuvostossa tässä asiassa on, ja meidän vastuumme on miettiä, mikä on parasta maataloussektorille näissä kysymyksissä. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille. Eli määräaikatarkistusten jättämiselle, kuten mietintöjen 29. marraskuuta puolelta päivin. Sitten siirrymme kohtaan kuusi esityslistalle korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontitariffikiintiön avaamisesta annetun neuvoston asetuksen muuttaminen. Valmistelija on George Lyon. Ja siirrymme siis tähän tärkeään kysymykseen. Tästä on keskusteltu myöskin, kun kävimme Yhdysvalloissa kesäkuussa. Puhuimme tästä Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa. Ja valmistelija George Lyon esittelee komission ehdotuksen ja tällä tavalla EU-ssa saataisiin aikaan sopimus, jossa olisi kaksi vaihetta ja Yhdysvallat ja Kanadat vähentäisivät sanktioita, jotka liittyvät EUn tuotteisiin, ja EU vähitellen nostaisi tariffejaan korkealaatuisen naudanlihan osalta, jossa ei ole hormoneita. Kaikki sanktiot EUta vastaan on Kanadassa nyt kumottu maaliskuussa, ja meidän täytyy nyt siirtyä nopeasti sopimuksen seuraavaan vaiheeseen. Ja jos teille sopii, niin antaisin puheenvuoron George Lyonille. Hän voi ehkä päivittää meitä hiukan tästä aiheesta ja muistuttaisin, että tohtori Koturni ja muut kollegat komissiosta voivat käyttää sitten puheenvuoron. Eli George, haluaisitko käynnistää tämän keskustelun? Uh, thank you, uh, President. Uh, uh Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia tästä Alustuksesta katsoitte jo suurimman osan asioista, joita pitää tuoda esiin. On tarpeen pohtia sitä, että Catherine Ashton oli neuvottelemassa tätä VTO-sopimusta. Tarkoitus oli ratkaista pitkä aikainen hormonilihakiista, joka on jatkunut jo vuosia. On yhä hyvin tärkeä asia, että nämä pakotteet, koska EU rikkoi VTOn sopimuksia ja me hävisimme tämän argumentin VTO-paneelissa. Tämähän on siis pitkäaikainen kysymys ja pyrimme nyt se ratkaisemaan lopultakin. Kuten Pilar de Castro sanoi, kyseessä oli ensin 20 000 tonnin nosto, mitä tulee korkealaatuiseen naudan lihaan. Ja noin 68 prosenttia pakotteista on purettu ja tämä on nyt toinen osa tätä sopimusta. Se koskettaa 25 000 tonnia korkealaatuista naudanlihaa Yhdysvalloista Euroopan unionin markkinoille. He ovat jo poistaneet kaikki pakotteet. He ovat tietyllä tavalla siis meitä edellä tämän sopimuksen suhteen kysymys, joka meillä on edessämme, on se, onko tämä sopimus meille hyvä vai huono, sillä valiokunta ei ole tässä vastannut ei eikä kyllä. Kun tarkastelen sopimusta, uskon, että kyseessä on tärkeä asia Euroopan unionille. Takeet ovat oikeat. Tässä yhä hormonilihan tuontikielto pidetään voimassa. Tämä tarkoittaa sitä, että keskustelu jatkuu ja oli myöskin uhkia siitä, että pakotteita edellisten pakotteiden lisäksi asetettaisiin tässä. Vältämme tämän riskin tulevaisuudessa ja tämän vuoksi suosittelen, että valiokunta tukisi tätä sopimusta. On eräs toinen asia, jonka halusin tuoda esiin, sillä kollegat ovat siitä puhuneet viimeisessä keskustelussa, joka meillä oli tämän asian suhteen olemme pyrkineet määrittelemään parhaan ratkaisumallin. En usko, että olisi hyvä asia liittää kaksi asiaa yhteen, mutta se mitä teimme oli se, joka tapauksessa se, kuten jo aikaisemmin selvitin aikaisemman keskustelun yhdessä, että tämän valiokunnan edustajat tapasivat Tom Vilsäkin. ja herra Kökin ja tuolloin tehtiin lupaus, että uudet säädökset liittyen Yhdysvaltojen kanssa tehtävän kauppaan julkaistaisiin tämän vuoden loppuun mennessä ja voitaisiin niitä tarkastella. Ja minä sekä varjoesittelijä, joka oli hyvin mukana tässä tukemassa, tekemässä yhteistä kirjettä. Nyt joka tapauksessa tilanne on se, että Tom Wilkins ja hänen edustajansa lupasivat te- tehdä nämä säännöstöt tämän vuoden loppuun mennessä ja myöskin terveyden ja ympäristön asioista vastaava komission edustaja sanoi, että sai saman lupauksen Yhdysvaltain hallinnolta. Me olemme kirjassamme tehneet hyvin selväksi Yhdysvaltain viranomaisille, että me tarvitsemme tälle kirjeelle vastauksen ja me kerromme, että on olemassa huolia tämän valiokunnan jäsenten sisällä poliittisia huolia ja ne pitää käsitellä ja niin tullaan käsittelemään. Ja hän tuolloin lupasi, että asiaan puututaan. Eli haluaisin tässä varjoesittelijöitä kiittää heidän tuestaan ja työstään tässä hyvin tärkeässä asiassa ja myöskin EPPn kollegoja ja toivon, että voimme tukea minun suosituksiani. Kiitoksia. Grazie, Joe. Kiitoksia. Sitten Schmidt ja sen jälkeen McGuinness. President, thank you. I think uh, we can all be pretty brief on this one. I see little to dislike in this report at all. Voimme kaikki puhua lyhyesti. Olisin onnitella esittelijää hänen lähestymistavastaan. Ensimmäinen näkemysten vaihto ei vielä takaa mitään. Vielä mitään ei luoda lukkoon. Ja mikäli ei muuten saada asiaa hoidettua. Siinä on tämä kirja ministerille tai valtiosihteerille erittäin hyvä ehdotus ja sitten pidämme tämän estyslistalla ja palaamme tämän asian parissa vielä tähän valiokuntaan ja tämä BSE-kysymys myöskin. Meidän täytyy todellakin saada estystä tässä aikaan. Grazie Smith. McGuinness. Kiitoksia. McGuinness sitten Thank you, Chairman, and I'd like to thank George. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää George Laini hänen tekemästään työstä valiokunnan esittelijänä. Pyydän anteeksi, että en ollut paikallisen, kun tästä alun perin keskusteltiin. Näin kyllä hyvinkin pitkälti, mitä logiikkaa olet noudattanut tullessasi näihin johtopäätöksiin. Olisin vain komissio tai valiokunnalle kertoa omat huoleni. Kyse on teknisistä seikoista, jostakin mukautuksista. Sinä sanot nyt, että että tämä on pois käsittelystä, mikäli hyväksymme tämän sopimuksen, mutta käytännössä minä luen tämän VTOn päätöksen vuotta 2008 tai sen sekalaisena päätöksenä. Me voimme meidänkin pitää yllä hormonilihan tuontikieltoa. Meidän täytyy olla selviä siitä, että näin on eikä, pikään, eikä niinkään pyritä tähän tällä sopimuksella, on tärkeää, että asettaisin kyseenalaiseksi jotkut luvut, jotka mainitset sanktioiden kohdalla perusteluosassasi. Johtopäätökset ovat oikeita, mutta meidän täytyy varmistaa, että luvut, jotka ovat taustalla, ovat lukuja, koska minä uskon, että Irlannin luku esimerkiksi on paljon korkeampi kuin tai pikemminkin Irlannin luku, joka minulla on mielessäni on paljon matalampi kuin sinun lukusi Sama argumentti on käytetty myöskin naudanlihan tuonin osalta muista maailmankolkista, kun tarkastellaan korkealaatuista lihaa, josta nyt puhutaan. Tämä on paljon suurempan luokan toimintaa kuin 0,03 prosenttia lihan tuonnista, vaan pikemminkin 7,5 prosentista on kyse. Joten avoimuuden nimissä uskoakseni meidän täytyy ottaa nämä asiat vielä esiin. Itse toivoisin, että tehtäisiin yhteys BSE-kysymyksen suuntaan tässä. Uskoakseni muut eivät pidä tätä niin tärkeänä. Sanoit, että olet kirjoittanut kirjeitä. Olisi hienoa saada tietystikin myöskin vastauksia kirjeisiin. Ehkä sinun pitää kirjoittaa nyt uudestaan ja sanoa, että voisitteko nyt faksilla tai sähköpostitse lähettää vastauksen avoimuuden nimissä ja oikeudenmukaisuuden, nimissä. Meidän täytyy nähdä vastauksia. Muuten me ostamme tässä sijan säkissä. Toivottavasti voit hoitaa tämän meidän puolestamme. Tämä olisi hieno juttu. Ja huolimatta näistä hieman kriittisistä kommenteista, minä ymmärrän kyllä tämän laajemman poliittisen kysymyksen, mutta olisi väärin, että tämä valiokunta pelkästään toimisi kumileimasimena ilman, että esittää kysymyksiä, niin kuin minä äsken esitin. Kiitoksia. Le Brun ja sitten Jäglä. Merci. <coughs> Pardon, merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tässä kiittää tätä Josh Lyonin suurta perusteellista työtä. Kuulin kollegoja, mutta uskon, että meidän pitää myöskin täyttää vastuumme. Kuulin termin vastuullinen juuri äsken, ja tässä on kyse siitä. Kyseessä on kompromissi, joka ei ikinä vastaa ideaalia, mutta meidän täytyy tarkastella sitä, mitä vastauksia meillä on tällä hetkellä tämän sopimuksen myötä käytettävissämme. Ne ovat aivan tyydyttäviä. Ensimmäinen asia on se, että kyseessä on vaihe neuvotteluissa – joka on nyt vahvistettu ja konsolidoitu ja aikaisemmat sopimukset ovat olemassa ja ne meitä varmastikin tyydyttävät. Meidän pitäisi ajatella, että kyseessä on hyvin tärkeä edistysaskel tässä asiassa. Toinen asia on se, että meillä ja kansalaisten lautasilla ei ole hormonilihaa, ja tämäkin on hyvin tärkeää. Ja lopultakin on totta, että kyseessä on hiukan sekalainen toimi. Voimme pohtia teknisiä seikkoja ja olemme tietenkin kollegojen käytettävissä, jos he haluavat tarkempia, yksityiskohtaisempia tietoja, mutta kun puhun tästä toimista, tarkoitan, että tietyllä tavalla ennakoiden me puutumme tällaisiin mahdollisiin tuleviin pakotteisiin, joita meille saatettaisiin asettaa, jos me emme toimi ja etene. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on paremmat olosuhteet, ainakin tällä hetkellä ne ovat selkeät ja ne tekevät mahdolliseksi edetä kauppaneuvotteluissa markkinoilla, jotka ovat hyvin tärkeät. Ja toisaalta tietyllä tavalla ratkaista kysymyksiä sellaisille markkinoille, jotka saattavat vain kasvaa meille eurooppalaisille. Ja tällä hetkellä markkinat tulevat olemaan meille suosiollisemmat. Tässä kontekstissa uskoisin, että meidän täytyy ottaa vastuumme ja antaa myönteinen kanta tälle sopimukselle. Kiitoksia. Kiitoksia. Jägle ja sitten Nicholson. Kiitoksia, puheenjohtaja. Näistä puheenvuoroista on jo käynyt ilmi ainoastaan myönteisiä asioita tähän sopimukseen liittyen. Me olemme aina halunneet korkeita eläinsuojelustandardeja ja nämä ovat nyt toteutuneet ja ne ovat osa näitä neuvotteluita. Eli olen ihan tyytyväinen siihen, mitä olen kuullut. Ja ehkä joku voisi vastata kollegoista, jotka tuntevat tätä sopimusta paremmin ja myöskin miten tässä edetään. Eli meillä on ongelmia kuljetusten osalta esimerkiksi Saksaan. Ja tämä johtuu siitä tavasta, jolla näitä asioita hoidetaan EUn alueella. Ehkä meidän pitäisi miettiä, ei nyt ehkä ihan nyt, mutta vaikka sitä sopimuksen puitteissa, kun keskustellaan siitä, että jos me teemme näitä avauksia, meillä täytyy olla hyviä ratkaisuja myöskin niiden hallinnoimiseksi. Kiitos. Elisabeth, Jim... Kiitoksia Nicholson ja sitten lopuksi vielä Kapula Santos. <clears throat> Uh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minäkin puhun aivan lyhyesti vain. Voisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja onnitella esittelijää. Hän äh, toimi erittäin oikea-aikaisesti. Nyt on aivan oikea aika hoitaa tätä kysymystä. Täällä on puhuttu avoimuudesta ja seurattavuudesta. Meidän täytyy todellakin valvoa seurata tämän tilanteen kehittämistä. Kyseessä on erittäin pitkästä keskustelusta Yhdysvaltain ja meidän välillä, ja nyt tämä täytyy vihdoinkin hoitaa kuntoon ja siirtyä asiassa eteenpäin. Meidän täytyy harjoittaa megafoni diplomaattia rapakon yli. Tällä nimellä voidaan ehkä sanoa. Olisin onnitella esittelijän varmaan, että kaikille meidän kanssa samaa mieltä. Tämä on hyvä asia parlamentinkin kannalta, erittäin myönteinen askel eteenpäin. Toivottavasti saamme vastauksia näihin kirjeisiin, joita on lähettänyt, jotta toinen osapuoli vastaisi näihin positiivisiin viesteihin, joita tältä puolelta on lähetetty. Luis. Kiitoksia vielä, Luis. Fakti, de ser o último a intervir tem uma enorme vantagem ja porque praticamente... Kiitoksia. On erittäin hienoa puhua viimeisään Tämä on etu. Haluaisin yksinkertaisesti sanoa kollega Georgille, että minun ryhmäni, poliittinen ryhmä, jota edustan, tukee täysin hänen esitystään. Ää, kotur... No niin, sitten Koturni, onko teillä jotain yksityiskohtia ehkä kerrottavana, ja sitten George saa vielä loppupuheenvuoron. Eli Koturni. Thank you, Chairman. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja pari kommenttia ja sitten muutama vastaus näihin kysymyksiin. Kaksi huomiota, eli kuinka tärkeä tämä sopimus on. Kuten on sanottu, me olemme edelleen kieltäneet hormonikäsittelyn naudanlihan. Se on erittäin tärkeä tulosneuvotteluista. Mehän neuvottelimme pitkään Yhdysvaltojen kanssa ja haluaisin vielä kerran korostaa, kuinka tärkeää tämä on meille pitää tästä kielosta kiinni. Toiseksi, tällä tavalla voidaan miettiä keinoja löytää lopullinen ratkaisu tähän kiistaan Yhdysvaltojen kanssa. Siihen ei vielä ole päästy, mutta toivottavasti tähän päästään sitten kolmannessa vaiheessa. Eli pyydämme, että siirryttäisiin toiseen vaiheeseen. Haluaisin vielä kerran korostaa, että Yhdysvallat on poistanut pakotteet 13 kuukautta etuajassa. Eli ne piti vetää pois 2012 ensimmäinen elokuuta, mutta se tapahtui ennen kesää tänä vuonna. Ja tämä on meille merkki hyvästä tahdosta. Yhdysvallat haluaa panna täytäntöön tämän sopimuksen vilpittömästi, joten meidän pitäisi myöskin tehdä niin, ja meidän pitäisi siirtyä toiseen vaiheeseen, ja toivottavasti tällä tavalla voidaan sitten saada aikaan kolmannessa vaiheessa lopullinen sopimus, ja se tapahtuu sitten, kun tämä kiista on loppu. Ja totta kai meillä kummallakin on oikeuksia VTOssa sekä EUlla että Yhdysvalloilla. Tämä oli hyvin selkeä, selkeästi todettu yhteisymmärrysmuistiossa, eli emme me luovu oikeuksistamme VTOn hyväksi. Ja me olemme katsoneet, että tämä ratkaisu ja sopimus siirtäisi meitä kauemmaksi kiistasta ja veisi meitä myönteisempään ympäristöön, kun ajatellaan suhteitamme Yhdysvaltojen kanssa. Sitten BSC-kysymys. No tästä jo puhuttiinkin. Poliittista painostusta on ollut Yhdysvalloista ennen kesää ja kuukausi sitten, kun Dali kävi Yhdysvalloissa. Haluaisin kiittää kaikkia tuestanne. Tämä on hyvin paljon toimielinten välinen ponnistus. Eli kiitoksia kirjeistä, joita Intan puheenjohtaja ja esitteli lähettivät. Ja nyt pikkuhiljaa edistystä alkaa tapahtua. Olemme jo saaneet nämä säännöt tästä hallintobudjetista. Yleensä tähän menee 90 päivää, eli varmaan tammikuun lopussa. Tämä ensimmäinen vaihe on saatettu loppuun, ja sitten Yhdysvallat siirtyy näiden säännöstöjen julkaisemiseen ja sen jälkeen on sitten 60 päivää aikaa, kaikki tahot, joiden aikana kaikki tahot voivat kommentoida. No, täytyy sitten katsoa, millaisia kommentteja tulee. Tärkeää tällä hetkellä on se, että Yhdysvallat on vihdoinkin edistynyt asiassa, joten tämä on osoitus siitä, että asia edistyy ja kiitoksia tuestanne ja painostuksestanne Yhdysvaltojen suuntaan. En ole kuullut näistä kuljetusongelmista, joista Jegle puhui, mutta ihan mielelläni tutustun tähän. Voimme keskustella kahden kesken tai sitten jossain muussa yhteydessä. Kiitoksia. Bene, grazie Kiitoksia. Ja sitten vielä Kristat Howard, eli lausunnonlaatija. Ähm, sehr geehrter Vorsitzende, Kiitos puheenjohtaja. Kollegat, minun täytyy sanoa, että olen istunut täällä pitkään täällä parlamentissa ja harvoin on ollut näin hyvää yhteistyötä. Kiitoksia paljon esittelijä George Laina ansaitsee erityiset kiitokset. En olisi itse voinut kirjoittaa tätä mietintää paremmin. Me olemme erittäin pitkälti samaa mieltä asioista. Tämä ei ole laisinkaan itsestään selvää. Kaikki on puheenjohtajan ansiota. Was nicht immer ist. Ja, okay. So. Schön, dass ich hier sprechen darf. No, saan puhua. Tämäkin on harvinaista. Yhteistyö oli erittäin hyvä ja uskon, että nyt voimme päättää tämä 16 vuotta kestäneen kädenväännön. Pari huomiota. 0,63 vai 0,7 prosenttia. Voitaisiin kysyä eri asiantuntijoilta ja jokaiselta saataisiin eri lukuja. Tämä on myöskin katsantokannasta riippuva kysymys. En usko, että meidän pitäisi tässä antaa markkinoiden vääristö, joten tästä olemme samaa mieltä. Toiseksi, mitä BSEihin tulee. Alun perin ajateltiin, että voitaisiin Amerikan puolella samanaikaisesti avata markkinat kuin meidän puolellamme, mutta nyt tehdään ensin toinen sitten toinen asia. Tänään tapasin Yhdysvaltain edustajia. Tarkastelemme ensi viikon kokouksen asioita ja mukaan luettuna PSC-kysymystä ja korkealaatuista naudanlihaa. Meidän täytyy tunnustaa se, että Yhdysvallat ja Kanada ovat ryhtyneet jo valmisteleviin toimiin ja voin suhteellisen yksimielisesti nyt olla hyväksymässä tätä asiakirjaa. Kiitoksia erittäin miellyttävästä yhteistyöstä. Grazie, grazie. Kiitoksia. Sitten Mario, sinä halusit vielä Mäkines. Niin puheenjohtaja, halusin vielä selvittää näitä lukuja. Ehkä minä sanoin väärin. Eli 0,36 prosenttia EUn koko naudanlihamarkkinoista ja minä puhuin 7,5 prosentista tässä yläpäästä. Mutta tämä nyt ei muuta tätä keskustelua sinänsä. Thanks, Mario. Kiitoksia. Sitten muistuttaisin, että tarkistusten jättämisen määräaika on 29. marraskuuta puolelta päivin. Ja sitten lopuksi vielä George Lyon saa puheenvuoron. Uh, thank you, uh, uh, and thank you for... Kiitoksia ja kiitoksia jäsenille osallistumisesta. Muutamia huomioita. Minä uskoisin, että on oikein ottavia se uudestaan keskusteluun tässä valiokunnassa. Ja kyllä me voisimme jatkaa keskustelua, mutta tämä äm, ongelma ei ratkeaisi ilman sopimis, sopimusta. Sitten 7 prosenttia on se, minkä minä sain, se luku, minkä minä sain. Tämä on arvioitu luku liittyen tähän korkealaatuiseen naudalihaan Euroopan unionissa. Mitä tulee sitten pakotteiden poistamisen hyötyihin tässä, ne luvut, joita me käytimme, ovat nykyisiä arviointeja liittyen siihen, kuinka paljon jäsenmaat hyötyisivät pakotteiden nostamis- eh, poistamisesta. Nämä ovat komission arvioita, mutta ne eivät ole eh, aivan, aivan tasaisia. Ne perustuvat siis siihen, mikä tilanne olisi nyt nykyisin. Ja olen kyllä hyvin valmis kirjoittamaan uuden kirjeen, kuten sanottiin. Ja kuten sanottiin, tämä on julkista tietoa, mutta me toivoisimme, että siis tässä komission jäsen kirjoittaisi itse henkilökohtaisesti kirjeen ja olisimme aivan tyytyväisiä, jos tämä olisi mahdollista, voisimme sitten lähettää sen ja voimme lähettää ihan mitä tahansa, paitsi pommeja, jotta saisimme sieltä vastauksen. Pahoittelen tällaista sanamuotoa. Viimeinen asia, en nyt tiedä. Tässä Jegle vastasi asioihin, jotka liittyvät hallintoon. Jos olen oikein ymmärtänyt, mitä Yhdysvaltojen ja Kanadan järjestelmään tulee, siellä on tilanne, johon me viittasimme 20 prosentin kiintiö. Eli tässä on itse asiassa 20 prosentin korkeampi hinta, että voisimme tarkastella tätä asiaa ja sitä, kuinka he toimeenpanevat tätä. Haluaisin kiittää nyt teitä vielä yhteistyöstä. Tämä kysymys ei ole helppo ja me haluaisimme edetä tässä ja BSC-kysymyksessä myöskin. Kiitoksia. Grazie George, grazie a tutti. Andiamo all'ultimo. Kiitoksia. Sitten viimeinen kohta esityslistalla. Eli Blue Tongue-tautia vastaan rokottaminen. Janus Wojciechowski on esittelijä ja muistuttaisin, että parlamentti hyväksyi kantansa ensimmäisessä käsittelyssä huhtikuussa. Me emme saaneet kuitenkaan neuvoston kanssa aikaan sopimusta, koska olimme hyvin eri kannoilla näiden vastaavuustaulukoiden suhteen. Neuvotteluissa näistä taulukoista parlamentin ja neuvottelujen välillä on päästy loppuun. Eli neuvosto on ehdottanut kirjeessä nopeaa sopimusta toisessa käsittelyssä tästä aiheesta. Neuvoston teksti on jo jaettu ja nyt annankin siis puheenvuoron Vachevovskille. Hän saa esitellä tämän asian ja kertoa, onko tässä jotain uutta. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Me tarkastamme nyt uudestaan tätä asiaa, kuten puheenjohtaja meitä muistutti. Huhtikuussa me hyväksyimme hyvin nopeassa tahdissa muutoksia direktiiviin. Nämä mahdollistavat sen, että nyt voidaan käyttää uudempia ja helpompi käyttöisiä rokotteita tämän vakavan taudin torjumiseksi. Kaikki merkit viittavat siihen, että uudet rokotteet tulevat käyttöön vuonna 2011. Ja kaikki viittasi tähän, mutta sitten syntyi kiista neuvoston kanssa – ei meidän valiokuntamme vuoksi, vaan parlamentin oikeuden yksikkö ja neuvosto ottivat yhteen asian tiimoilta. Kyse on vastaavuustaulukoista ja niiden käyttöön ottamisesta, jotta voitaisiin ottaa selville, miten direktiivin muutoksia on pistetty täytäntöön. Henkilökohtaisesti en katso, että vastaavuustaulukko on sinänsä huono ajatus, koska se lisää avoimuutta juridiselta kannalta katsottuna. Neuvosto vastusti kuitenkin voimakkaasti. Sen vuoksi direktiivi ei astunut voimaan alkuperäiseen tahtiin alkuperäisenä määräpäivänä. Meidän kantanamme oli sitten, että luodut luovuttaisiin vastaustaulukkoista, koska tämä ei ole kriittinen kysymys. Kysymys vaan kuuluu siitä, voidaanko teksti hyväksyä niin pian kuin mahdollista niin, että emme menetä mahdollisuutta ryhtyä rokotuksiin, koska rokotuskausi tässä nyt lähestyy. Olemme tehneet työtä hyvin ripeässä tahdissa, olemme tehneet parhaamme valmistelaksemme kaikki tarvittavat ehdotukset ja nyt olemme jälleen kerran valmiita tekemään parhaamme Tärkeää on, että asian suhteen päästäisiin eteenpäin niin pian kuin mahdollista. Grazie alla Kiitoksia varapuheenjohtaja Wachowskille. En tiedä, haluaako joku käyttää puheenvuoron. Komission edustajat eivät halua sanoa mitään. Ei. Eli jos ei mitään huomiota ole, niin sitten koitamme saada toisessa käsittelyssä tämän asian päätökseen. Ja näin lopultakin olemme saaneet tämän Bluetooth-taudin ongelmat hoidettua. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin voimme päättää valiokuntakokouksen huomenna aamu yhdeksältä. Meillä on koordinaattorien kokous ja sitten 9.45 jatkamme valiokunnan työtä kohdasta 10 esityslistalta.